Guten Morgen. Morning, ladies and gentlemen. Dear colleagues, and so on. Are you ready? Can we start? No niin, hyvää huomenta. Voisimmeko aloitella? Hmm? Ja, mutta Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. No niin, hyvää huomenta. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Toivottavasti teidät tervetulleeksi tähän meidän ensimmäiseen kokoukseemme tämän vuoden puolella ja saaneen niin tässä yhteydessä toivottaa teille menestyksekästä, onnellista ja terveyttä täynnä olevaa uutta vuotta. Minä toivon, että työt valiokunnassamme etenevät totuttuun malliin. Tärkeitä projekteja on vielä käsiteltävänä ja uusia on tulossa mukaan, joten tästä uudesta vuodesta tulee todennäköisesti yhtä lailla työntäyteinen vuosi kuin viime vuonna, ehkäpä jopa enemmänkin joudumme töitä paiskimaan. Niin, puheenjohtajan ilmoituksiin liittyen todettakoon vielä sen verran. Niin, esityslistaan liittyen, tehän tiedätte, että käsittelyjärjestys on muuttunut, sihteeristö on ilmoittanut teille tästä muutoksesta pyynnöstä kohta kuusi tulee jo kohdan kolme jälkeen käsittelyyn ennen kohtaa neljä, mikä on toki loogista, kun kolmosen jälkeen tulee nelonen. Tämä sopinee teille, joten esityslista on hyväksytty. Ilmoitusluonteisia huomioita kollega Bajan tässä oikealla puolellani vastaa vuoden alusta lähtien ITRE-sihteeristöstä. Tervetuloa. Onnea menestystä tässä uudessa tehtävässänne. Toivottavasti yhteistyö tulee olemaan hedelmällinen ja toivottavasti meidän valiokuntamme saa hyviä tuloksia aikaiseksi. Ja nyt sihteeristön johdon tehtävän ja on suhteen pelisäännöt ovat selvät. Ja vielä sellainen asia, jonka mainitsin jo ennen joululomia. Me haluaisimme kiittää Arnumia hänen erittäin arvokkaasta työstä. Vaikeina aikoina hän teki töitä sellaisistakin asioista, hän vastasi, joista hän ei oikeastaan virallisesti vastannut laisinkaan ja Myöskin silloin, kun sihteeristö rämpi suurten ongelmien keskellä, niin hän kykeni tekemään hyviä töitä, hyviä, hyvää työtä ja kiitokset hänelle tästä tekemästään työstä. Hän on ollut erittäin luotettava yhteistyökumppani. Rupert Wilkinson on uutena jäsenenä sihteeristössä mukana – Ihan tuolla oikealla laidalla hän istuu tuolla takana. Tervetuloa ja onnea ja menestystä tuleviin töihin liittyen. Ja sitten kollega Siegfried Breyer. Hyvästelen hänet kiittämällä häntä hänen tekemästään työstä sihteeristössä ja huomaatte, että sihteeristössä väki vaihtuu tuon tuosta se aiheuttaa tietenkin melkoisia ongelmia, kun joutuu uusia tehtäviä ottamaan vastaan, mutta haluan kiittää teitä teidän osoittamastanne tuesta erityisesti kokousten valmisteluvaiheessa. Ja te olette varmistaneet, että kaikki asiat on hoidettu niin kuin ne myöskin pitää hoitaa. Oikein paljon kiitoksia teille, Siegfried Paja. Sitten ihan lyhyt huomautus siihen liittyen, että talon hallinto on ilmoittanut, että valiokuntien tulisi tehostaa työskentelyään siinä mielessä, että voitaisiin tulkkausresursseja käyttää tehokkaammin hyväksi. Tämä huomioitiin jo siten, että valiokuntakokouksia järjestettäisiin maanantai-torstai välisenä aikana eikä ainoastaan tiistai-keskiviikkona, joten meidän tulee käyttää myöskin tulkkeja tehokkaasti hyväksemme. Se on tärkeä asia. Ja lisäksi meidän tulisi tehostaa työtä myöskin siinä mielessä, että voisimme kahtena peräkkäisenä päivänä nämä asiat hoitaa. Joskus olemme joutuneet kolmena peräkkäisenä päivänä kokoustamaan, mutta ehkä voisimme tiivistää aikatauluamme ja toteuttamaan nämä kokoukset kahden päivän aikana. Ja tiedoksenne me olemme Tanskan PJ valtion kanssa keskustelleet näistä yksittäisistä käsiteltävissä olevista asioista ja menettelyistä. Tanska haluaa ripeästi, mutta sääntöjen mukaisesti hoitaa asioiden käsittely. Keskustelimme muun muassa energiatehokkuudesta, koska pelikenttä on tällä hetkellä aika lailla sekaisin, mutta tämä nyt ei ollut mikään uutinen teille. Mitä tulee Enisaan, niin ongelmia on ilmennyt neuvostossa, kuten kaikki tietävät siellä. Tilanne on ikään kuin jumissa, mutta minä ilmoitin, että parlamentti on tehnyt tehtävänsä ja nyt pitäisi päästä eteenpäin. Ja kyse ei ole mistään pilkuviilaamisesta, vaan hyvinkin keskeisestä poliittisesta seikasta. Mutta se ei riitä, että vain valitellaan, että taas on näitä ongelmia ilmaantunut, mutta kukaan ei halua etsiä ratkaisuja. No eiköhän tämä riitä näin alustukseksi. Näin voisimme siirtyä käsittelemään ensimmäistä esityslistan sisältökohtaa. Aikaa on noin kello kymmeneen asti. Niin no, katsotaan miten aika riittää. Mehän sovimme, että energiatehokkuuteen liittyen kävisimme tämänään vielä uudemman kerran keskusteluja. Ja tärkeimpänä asiana on ehkä se, että komissio saisi puheenvuoron, koska edellisessä kokouksessa komissio ei saanut suunvuoroa. Ja tärkeää on tässä avoimessa hengessä tätä yhteistyötä toteuttaa ja näin toivoisinkin, että voisimme aloittaa siten, että komissio aloittaa keskustelut ja sitten voisimme keskustella vielä avoimista ole, avoinna olevista kysymyksistä. Niitä on lukuisia, mutta ehkäpä niistä keskeisimmistä kinkisistä kysymyksistä. Kollega Donnelly, tervetuloa. Ja te saattekin saman tien puheenvuoron. Tämä tuli teille kyllä melkoisen, melkoisena kylmänä suihkuna niskaan, mutta tehän tiedätte, missä vaiheessa keskustelut ovat, ja olisin kiitollinen, jos te voisitte valottaa komission näkemyksiä tämänhetkiseen tilanteeseen liittyen. Olkaapa hyvä. Thank you very much indeed, Mr. Chairman. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan tässä käyttää tilaisuutta hyväkseni toivottaakseni kaikille hyvää uutta vuotta ja menestyksellistä sellaista. Varmaankin energiatehokkuus asia yhteydessä varmaan olemme hyvin optimistisia sen suhteen, että tästä tulee menestyksenne uusi vuosi ja energiatehokkuusehdotus, joka on meille yksi tärkeimmistä prioriteeteista, on nyt esillä ja on ilahduttava nähdä, että valiokunta ja parlamentti myöskin ovat sitoutuneet viemään tätä asiaa mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Ja Tanskan puheenjohtajavaltio on myös tähän sitoutunut. Ja toivottavasti voidaan päästä sitten nyt jo Tanskan puheenjohtajakaudella tästä asiasta sopimukseen. Haluamme mielellämme tukea teitä kaikki mahdollisin keinoin, jotta voimme päästä tähän lopputulokseen. En aio käyttää hyvä puheenjohtaja tähän paljon aikaa, mutta haluan tässä keskittyä kolme neljään ehdotuksen perusasiaan. Ehkä ensimmäinen niistä koskisi artiklaa 5, julkisia hankintoja on ehdotettu, että energiatehokkuusehdotuksen osio, joka koskee julkisia hankintoja, ei ole täysin yhdenmukainen uuden direktiivin kanssa, jota komissio ehdotti joulukuussa. Voin vakuuttaa teille sen, että olemme työskennelleet hyvin läheisessä yhteistyössä sisämarkkinakollegoiden kanssa ja olemme täysin johdonmukaisia ja että julkisten hankintojen eh, ehdotus mahdollistaa sen, että siinä voidaan ottaa huomioon nämä elinkaarikustannukset. Se on tärkeä osa, kun halutaan viedä eteenpäin energiatehokkuutta kautta Euroopan unionin. Uskoakseni se on sellainen tärkeä kysymys, joka pitäisi jättää tämän kysymyksen. Toinen tärkeä osa tekstissä koskee energiatehokkuusvelvoitteita ja sitä tavoitetta, joka liittyy näihin velvoitteisiin. Meillä on päätavoite ja sellainen kuilu, joka täytyy kuroa umpeen, kun tuohon tavoitteeseen pyritään. Ja se tavoitetaso, joka meillä on, niin joka on siis 1,5 prosenttia, on perustavanlaatuinen ja ehdottomasti tärkeässä asemassa, kun halutaan kuroa tämä 20 prosentin kuilu umpeen. Tässä yhteydessä siis vaikka kannatammekin sitä, että valvontaa vahvistetaan ja otetaan huomioon köyhyys entistä huomioon, niin siitä syystä on kuitenkin tärkeää, että säilytämme tekstin tämänhetkisen muodon. Ja vieläpä vielä yksi asia. Tässä on kysymys siitä, että valta annetaan kuluttajille ja kuluttajille voidaan antaa valta vain siinä tapauksessa, että heille annetaan tietoa tämänhetkisessä ympäristössä ja energiadirektiivissä kuluttajat saavat jonkun verran tietoa, mutta se ei ole riittävää. Siitä syystä ehdotuksessa olemme vahvistaneet niitä säännöksiä, jotka koskevat tiedonjakoa kuluttajille jotta he voivat äh, hoitaa oman, äh, omat energiasäästönsä paremmin. Tässä syystä on hyvä, että he voivat itse tämän mittaus- ja laskutusosion hoitaa, ja se, on, äh, se pitää säilyttää yhtä vahvana kuin mitä se on ehdotettu alun perin. Lopuksi puheenjohtaja. Tavoite osio, ovatpa sitten ne sitovia tai kansallisia tai mitä hyvänsä, se on hyvin arkaluontoinen kohta, mutta se on kuitenkin aivan ehdotuksen ytimessä, niin me ehdottomasti tuemme parlamenttia kaikessa siinä teknisessä työssä, jota voidaan tehdä, kun asia analysoidaan. Tuemme myös neuvostoa ja toivomme, että osoittautuu, mahdollisuuksista pääs, osoittautuu mahdolliseksi päästä tähän yleiseen 20 prosentin säästötasoon. Ja tietysti se sitten selviää sitten keskustelun loppuun mennessä. Siinä oikeastaan kaikki tällä hetkellä ymmärrän, että meillä ei ole juurikaan aikaa ja arvostan kovasti sitä tilaisuutta, joka meillä on, että sain pitää tämän puheenvuoron. Jos on kysymyksiä, johon voimme vastata, mielellämme näin teemme. Kiitoksia. Gut, herzlichen Dank. Hyvä. Sydämelliset kiitokset. No niin, puheenvuoropyyntö on esitetty ja käydäpäs ne järjestyksessä läpi. Mikäli kukaan muu ei tässä vaiheessa pyydä puheenvuoroa. Niin, olikin oletettavissa, että itse esittelijä haluaisi sanoa jotain, jotain joten Claude, olepa hyvä. Nicht am Anfang äh, lange reden, äh, ich wollte nur fragen, dass ich vielleicht... En halua alkuun puhua nopeasti, että voisitte lopussa vastata kollegoille. Mutta tietona vain aluksi, kun ei ole aina helppo ymmärtää, missä mennään varjoesittelijöiden kokousten suhteen. Viimeksi niitä oli kaksi, ja niiden keskustelujen perusteella, joita meillä täällä viime kerralla oli, jossa jotkut kollegat sanoivat, että voisiko olla äänestys jo tammikuussa, niin varjostelun kanssa tästä keskusteltiin avoimesti, että miten nopeasti voidaan edetä. Ja olimme sitä mieltä, että mieluummin helmikuun lopussa, minkä myötä sitten voimme saada pidettyä lisäkokouksia kokouksia varjostelijoiden kesken, mikä on tärkeää, että kun näitä 1800 on näitä tarkistuksia, niin pystytään sitten löytämään kompromisseja niistä, että sitten meillä olisi selkeät äänestyslistat ja täytyy sanoa eilen varjostelijoiden kokouksessa neuvoteltiin reilusti, mutta kovasti ja minulla on se vaikutelma, että tavoite suuntautuneesti päästään eteenpäin ja siitä, sen vuoksi olisinkin iloinen puheenjohtaja, jos tämän keskustelun lopussa, niin puhuisit tästä ehdotuksesta, jonka me varjoesittelijönä olemme tehneet, että äänestetään 21. helmikuuta, että se ikään kuin ainakin puolivirallistettaisiin, niin että kollegoille on sitten selvää se, että miten tämä ryhmien kesken ja ryhmien sisällä täytyy järjestää ja organisoida asiaa ja ottaa huomioon nämä kompromissitekstit, mitkä tulevat sitten pöydälle. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Hall. Thank you. Um, first of all, I would just... Kiitos ja haluaisin kiittää esittelijää tästä työstä, jota hän on tehnyt asiassa. ja herra Piipper sillä takana. ovat varmaan samaa mieltä, että on tehty kovaa työtä tässä on ollut paljon kokouksia, on käyty tekstiä kohta kohdalta läpi. Ja olennaista edistystä on saavutettu ja saavutetaan. Tässä on siis suuria poliittisia kysymyksiä ja epäilemättä kaikki olemme samalla linjalla, niin siitä huolimatta näin on käynyt ja pystymme näyttämään toisillemme, että voimme äh, käymään järkevää keskustelua monista yksityiskohtaisistakin asioista. Eli monia, monet kiitokset esittelijälle tästä prosessista ja kovasti tuen sitä, mitä hän ehdottaa aikataulusta. Luotan siihen, että kun jatkamme samaan tapaan hyvin asiallisella ja systemaattisella tavalla, niin pystymme käsittelemään kaikki direktiivin näkökohdat Pidän oikein hyvänä myös lausuntoa komissiolta, juuri, joka äsken juuri kuultiin, erityisesti näistä julkisista hankinnoista. Useat meistä halusivat varmistaa sen, että elinkaarikustannukset voitaisiin ottaa mukaan. Myöskin mittaamisesta. Juuri olin aamiaisella ja sillä käsiteltiin siellä tuli esille se, että mitä mittarit ja mittaaminen voivat tuoda kuluttajille. Tätä on käsitelty varjoistelijoiden kanssa paljon. Parlamentissa on vahva tunne siitä, että direktiivin on hyvin tärkeää kuluttajien kannalta ja, se, ja että täytyy priorisoida ihmisiä, jotka ovat meidät valinneet ja heillä täytyy olla tietoa ja heidän täytyy saada neuvoja – älymittareisten edut täytyy saada heille tiedoksi ja selitetyksi heille. Sitten yleisemmällä tasolla pidän hyvänä komission sanomaa tavoitteista Tärkein asia keskusteluissamme on koko ajan ollut, että pidetään etualalla ja mielessämme se, että miksi tätä tehdään ja miksi meillä pitää olla 20 prosentin tehokkuustavoite, joka sitten muuttuu myös reaaliseksi kulutetuksi energiaksi. Tällä yritämme hallita ilmastonmuutosta. Tällä yritämme varmistaa energian, Euroopan energiatoimitukset. Ihan muutama muu kohta, jotka ottaisin esille. Yleisellä tasolla olen sitä mieltä, että Komission teksti on ollut vaikea monille jäsenvaltioille, koska ne maat, jotka ovat olleet jo energiatehokkuusasiassa aktiivisia, niiden mielestä komission teksti, ehdottoma teksti ei täysin sopunut siihen, mitä ne olivat olleet jo tekemässä. Sen vuoksi pidän hyvänä sitä mahdollisuutta, että joustavuutta tekstissä voidaan lisätä ja sen puolesta olemme tehneetkin työtä varjoesittelijöiden kokouksissa, että Eli saman aikaan kun saavutetaan samat tavoitteet lopuksi, niin toivon, että olisi mahdollista löytää tapoja, että miten olemassa olevia kansallisia aloitteita voidaan käyttää, mieluummin kuin että täytyy keksiä pyörä uudestaan. Ja tässä mielestäni ollaan saatu aikaan hyvää edistystä. Ja sitten lopuksi toinen osa-alue, jossa mielestäni pystymme painottamaan tärkeitä asioita. Pienet yritykset, tietysti kaikki ymmärrämme niiden merkityksen tässä talouskriisissä, jossa ollaan. Ja jotkut asiat, joita direktiivissä ehdotetaan, jotka liittyvät energiatarkistuksista poikkeuksen saamiseen pienille yrityksille ja että jäsenvaltiot saisivat aikaan taloudellisia toimia, jotka auttaisivat pieniä yrityksiä ei pelkästään energiatehokkuuteen, vaan kustannustehokkuuteen ja parantamaan niitä niin. Tätä pitäisi myös jatkaa ja pitää mielessä pienten yritysten näkökohta, joka mielestäni on hyvin tärkeä näinä vaikeina taloudellisen aikoina, joissa nyt ollaan. Mutta olen samaa mieltä, että paljon työtä on vielä edessä, mutta olen sitä mieltä, että tärkein asia on se, että mennään tätä nyt läpi kohta kohdalta ja sitä työtä jatketaan. Kollegi Pipa. Seuraavana edustaja Pipa. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tehokkaasta työtavasta. Töitä on tehty hartiavoimin ja tärkeiden asioiden tiimoilta pääsimme yhteisymmärrykseen. Valitettavasti emme niiden kaikkein keskeisimpien kysymysten osalta. Saanen niin korostaa sitä, että mitä tulee artiklaan 2 rahoitusvälineistä, niin olemme päässeet hyvin eteenpäin. Ja mitä tulee artiklaan 10, eli että lämmön ja sähkön yhteistuotantoon pitäisi tätä tehokkuusajattelua ujuttaa, se on hyvä asia. Ja eilen onneksi me pääsimme myöskin lähentymään artiklan 7 osalta, eli näiden tarkastusten osalta ja mitä tulee sertifiointijärjestelmiin ja energiatehokkuustulosten tunnustamiseen, niin me todellakin toivomme, että nykyisiä järjestelmiä ei muutettaisiin tai korvattaisiin eurooppalaisilla järjestelmillä. Ja minä uskon, että me olemme päässeet aika lailla hyvään kompromissiin yhteistyössä eri jäsenvaltioiden edustajien kanssa. Mitä tulee ympäristövaliokunnan tekstiin, niin haluaisin nyt kysyä esittelijältä, että mitä te olette siitä mieltä? Ympäristövaliokuntahan on esittänyt aika joustaviakin ratkaisuehdotuksia, mutta viittaa samalla päästökauppajärjestelmään ja minua kiinnostaisi kuulla esittelijän näkemys tästä ehdotuksesta. Niin, sitten itse aikataulutukseen. Alkuunhan totesin, että monien yksityiskohtien suhteen olemme päässeet yhteisymmärrykseen, mutta näiden keskeisimpien asioiden osalta yhteisymmärrys on vielä saavuttamatta ja aikataulutus varmaankin riippuu pitkälti siitä, missä määrin esittelijä pystyy esittelemään konsensuskelpoisia ratkaisumalleja artikloiden 3, 4 ja 6 osalta. Tällä hetkellä nämä keskustelut toteutuvat lähinnä ikään kuin kahdella raiteella ja meidän pitäisi löytää se yhteinen sävel. Ja jos pääsemme näiden kysymysten osalta yhteisymmärrykseen, niin silloin voimme pitää myöskin alkuperäisestä aikataulusta kiinni, mutta kaikki riippuu siitä, miten esittelijä pääsee asioiden suhteen eteenpäin. Kiitoksia seuraavan edustajan Vidal Quatras. Ai, ai. Kiitoksia puheenjohtaja. Myös minäkin haluaisin tuottaa tervetulleeksi uuden päällikön Charles Bayerin. Minulla on ollut ilo työskennellä hänen kanssaan usean vuoden ajan sovittelupuolella. Olemme kärsineet siellä enemmän kuin saaneet nauttia kunniasta. Joitakin kunnianpäiviä on ollut, mutta enemmän kärsimystä. Ja toivottavasti tässä valiokunnassa tilanne on päinvastainen. Hyvä puheenjohtaja. Minusta on oikein hyvä asia, että äänestys tästä asiasta lykkääntyi kuukaudella, sillä tarvitsemme aikaa oleellisten asioiden käsittelyyn. Olemme jo kerran keskustelleet tarkistuksista, tämähän on toinen keskustelumme, joten se mahdollistaa sen, että voimme olla yksityiskohtaisempia. Dilemma sitten tästä ähm, vasta tavoitteesta siinä kantani on se, että me emme saa, meidän ei tulisi taistella asioista, joita emme voi voittaa. Mehän tiedämme, mitkä ovat neuvoston kannat, joten on parempi, että meillä on realistinen lähestymistapa. Eli toimenpiteet, joista jäsenvaltiot päättävät kansallisissa tehokkuussuunnitelmissaan ja että päästään yksittäisiin jokaisen jäsenvaltion asettamiin tavoitteisiin tämän direktiivin seurauksena. Minun mielestäni se on realistinen lähestymistapa. Siinä tapauksessa, että kansallisia suunnitelmia ei panna tai täytetä, eivätkä ne saavuta tavoitettaan, silloin tämän direktiivin ähm, menettelyt ovat sitovia. Ja luonnollisestikin komission tehtävänä on tarkistaa, täytetäänkö tavoitteet. Joka tapauksessa näitä raportointivelvollisuuksia ei tule päällekkäistä ja siitä syystä ehdotan, että Eli kaikki poikkeavat toimet kuuluvat artiklan 19 piiriin, jonka mukaan jäsenvaltiot esittävät kansalliset suunnitelmansa komissiolle. Ja niiden täytyy osoittaa, että Näiden suunnitelmien avulla päästään kansallisiin tavoitteihin. Artiklassa kolme painotan edelleen samaa asiaa kuin viime kerralla, eli artikla säilytetään sellaisena kuin komissio sitä ehdottanut, mutta lisätään siihen osa, jossa sanotaan, että kun kysymys on energiaintensiivisistä toimialoista teollisuudessamme jäsenvaltioilla pitäisi olla energiaintensiteetti tavoite suhteessa BKT. -hän. lämmö- ja sähkötuotantoa kysymyksessä. Me emme äh, täytäntöpane sitä yleisellä tasolla, vaan silloin kun se on loogisesti ja taloudellisesti tehokasta, sillä tämän tyyppiset yleissäännökset voivat joskus olla vain haittavia. Kun kysymys on artikosta 4 ja 5, olen samaa mieltä esittelijän kanssa siinä, että, että rakennusten remontoinnin lisäksi jäsenvaltiot voivat lyhtyä toimenpiteisiin, joiden avulla vähennetään kulutusta. Voimme tästä prosenttiosuudesta vielä neuvotella. Esittelijä ehdottaa kolmea prosenttia. Voimme keskustella siitä, onko kyseessä kolme tai joku muu luku, mutta periaatteessa olemme samaa mieltä. Eli että rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa – remontoinnin, erilaisten palveluiden ja muiden toimenpiteiden avulla. Ja yhteenvetona hyvä puheenjohtaja haluaa edelleen vaatia sitä periaatetta noudatettavaksi, että meidän tulisi todellakin pitäytyä kysynnän hallinnointi toimenpiteissä. Olen tällä valiokunnassa useaan otteeseen painottanut, että tämän tyyppiset menettelyt, palvelut, mittausvälineet ovat kaikki tärkeitä osia energiatehokkuudessa. Ne eivät pelkästään selkeästi vähennä kulutusta, vaan niillä on myös mahdollisuus toimia markkinalähtöisessä mm, lähtökohdassa, joka on aina paras lähtökohta. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kollega Girek. Girek. E, no, Kiitoksia. Ennen kaikkea haluaisin kertoa, että olen samaa mieltä sen kanssa, mitä herra Vidal Quadras sanoi. Se on erityisen tärkeä huomio, erityisesti kun ajatellaan sitä, että jätetään jäsenvaltioille päättää lähestymistavasta <clears throat> tehokkuuteen. Ja Myöskin se, että tässä ei pidä kiirehtiä tämän aikataulun kanssa. Se ei ole hyvä kiirehtiä näin tärkeän mietinnön kanssa. Tässä oli vähän tällainen varas lähtö, koska alussa puuttui tehokkuuden määritelmä. Jos jostakin täytyy keskustella, niin täytyy tietää, mistä keskustellaan. Mikä tehokkuuden määritelmä pitäisi olla sektorikohtaisesti ja jäsenvaltiokohtaisesti. Jäsenvaltiokohdalla se pitäisi olla suhteessa bruttokansantuotteeseen, BKT. Toinen asia. Määrit, puuttuu myös määritelmä siitä, mikä on primäärienergia. Minä äh, etsin sitä, siitä on erilaisia tietoja. Tästä myös kysymys herra Tyrmsille onko energia uusiutuva energia, onko uusiutuva energia myös energia vai ei? Miten mittaatte tehokkuuden? No koska nämä ovat sellaisia yksityiskohtia, jotka ovat ratkaisevia asian kannalta. Minun mielestäni aurinkoenergia on kaikista primäärin energia. Niin niin, että kun halutaan siirtää aikataulut eteenpäin, niin mielestäni se on ihan oikein, mutta täytyisi vielä antaa mahdollisuus lisätä tarkistuksia. Niin kuin näitä on jo 800, niin se johtuu myös väärinkäsityksistä. Tarkistuksia on niin paljon, muun muassa siitä, että on ollut näitä väärinkäsityksiä. Jos on proseduraalisesti mahdollista, niin haluaisin sitä, että olisi vielä mahdollista jättää, että avattaisiin mahdollisuus jättää vieläkin tarkistuksia. Joo. Edustaja De Castillo. Presidente, aprovecho para felicitar el año a todos. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Haluaisin toivottaa kaikille onnellista uutta vuotta. Niin, tästä asiasta puhuttaessa me emme saa unohtaa sitä, että tarkistusten jättämisen määräaika on jo umpeutunut, joten meidän täytyy nyt työskennellä olemassa olevien tarkistusten pohjalta. Me tiedämme, että tarkistusten välillä on suuriakin eroja ja kompromissien saavuttaminen riippuu pitkälti siitä, miten esittelijä kykenee jatkossa työskentelyä ohjaamaan. Hän on tehnyt erinomaista työtä ja tietenkin varjoesittelijöilläkin on keskeinen rooli, kuten myös monilla muilla henkilöillä, jotka ovat osallistuneet tämän aihealueen käsittelyyn hyvinkin ponnekkaasti. Toimintamalleja on olemassa lukuisia, vaihtoehtoja löytyy monia. Mainittakoon kaksi. Ensinnäkin toimenpiteiden joustavuus. Erittäin suuri merkitys on sillä, että jäsenvaltioilla olisi mahdollisuus soveltaa sellaisia toimenpiteitä, joita he pitävät kansallisesti tarpeellisina. Jos näin ei ole, niin silloin tämä direktiivi, kuten monet muutkin säädökset, karjuutuvat, kuten käy sellaisessa tapauksessa, kun vältetään tekemästä sitä, mitä direktiivissä sanotaan. Joten meidän täytyy toimia, kuten täällä sanottiin, hyvin realistisesti. Kyllähän jäsenvaltioiden välillä näkemyserot ovat erittäin suuret, siitä olemme tietoisia. Ja tästäpä syystä me emme saisi vaatimalla vaatia sitä, että ottaisimme käyttöön one size fits all mallin. Se on kaiken A ja O. Siitä riippuu se, mitä käytännössä tulee tapahtumaan, miten tätä direktiiviä käytännössä pannaan täytäntöön kansallisella tasolla ja voidaanko todellakin energiankulutusta leikata ja toimia tehokkaammin sillä saralla. Joten menisin jopa pidemmälle. On nimittäin olemassa toimenpiteitä, jotka liittyvät rakennusten peruskorjaukseen, energiatehokkuustoimenpiteiden käyttöön ja monia muitakin seikkoja, jotka liittyvät, liittyvät julkiseen sektoriin. Mainittakoon espanjalaisesta esimerkistä sen verran, että te voitte olla varmoja siitä, että vanhat julkiset rakennukset, joiden suhteen ei ole tehty vielä päätöksiä uudistamistöistä, niin niiden osalta tilanne on se, että olipa sitten direktiivi käytössä vaiko ei, niin näissä rakennuksissa vaihdetaan ehkä hehkulamput, mutta ei sen enempää. Hehkulamput vaihdetaan, mutta tuskinpa muita investointimahdollisuuksia edes löytyykään. Ja tähän liittyviä tarkistuksiakin on esitetty, joten kyllä meidän pitää päästä yhteisymmärrykseen siitä, eli että jos jäsenvaltiot joutuvat säästöpoliittisista syistä ja talouden vakauttamiseen tähtäävistä syistä johtuen toimimaan toisin kuin mitä heidän mielestään tulisi tehdä, niin kyllähän tämä ongelmallinen tilanne pitää huomioida. Sillä kyllähän on tärkeämpää investoida terveys- ja koulutussektoriin kuin julkisten sek- julkisen sektorin rakennusten peruskorjaukseen. Kyllähän tämä nyt on aika lailla fakta-asia. Ja tämä fakta täytyy huomioida ja meidän täytyy tästä syystä olla myöskin aika lailla joustavia, koska muutenhan me unohdamme todellisuuden. Ja jos nyt sanotaan, että Espanjassa pitäisi nyt ja heti tehdä nämä asiat, niin kyllä minulle syntyisi sellainen vaikutelma, että Euroopan parlamentti ei tiedä, mitä ruohonjuuritasolla tapahtuu. Ja tällaista vaikutelmaa emme halua välittää kansalaisille ja valitsijoille. Ja minä uskon, että monissa maissa tilanne on samanlainen. Köszönöm eh, szépen a szót, eh, elnök úr. Kiitoksia, puheenjohtaja uskoakseni esittelijöille varjoesittelijöille on hyvin hankala tehtävä. Tässä on 1110 tarkistusta. Se on valtava taakka. Ehkä voidaan auttaa heitä. Aivan kuten Kellet totesi, niin että astutaan askel taaksepäin ja katsoa tätä tilannetta ulkopuolelta, selventää näitä määritelmiä. Ja vielä yksi asia, Minusta meidän täytyy selventää perusperiaatteita tässä ehdotuksessa. Se olisi siis minun ajatukseni yleisesti ottaen ja sitten haluaisin puhua myös muutamasta tarkistuksesta. Kolme pääperiaatetta, jotka haluaisin ottaa esille kaikille niille, jotka työstävät kompromissiehdotuksia. Ensinnäkin tarvitsemme realistisia tavoitteita, joita voidaan toteuttaa. Me voimme olla kunnianhimoisia, mutta jos asetamme epärealistisia tavoitteita, niin kukaan ei ota meitä vakavasti ja silloin varnamme muut tavoitteet ehdotuksessa. Toinen perusperiaate koskee sitä, että tarvitsemme suotuisia olosuhteita. Niiden avulla voidaan ratkaista monia hankalia tilanteita. Jos meillä on liikaa hallinnollista taakkaa, liian tiukkoja säännöksiä, ne voivat haitata ei pelkästään tätä toimialaa, vaan myös muita. Siitä syystä meidän täytyy luottaa markkinoiden toimintaan. Kolmas perusperiaate olisi seuraava. Meidän täytyy aina pitää mielessämme se, että jäsenvaltiot ovat eri kehitysvaiheessa. Ja se koskee näitä kahta ensimmäistäkin periaatetta. Meidän täytyy aina olla tietoisia reaalitilanteesta, olla tietoisia todellisuudesta. Muussa tapauksessa epärealistiset säännökset eivät koskaan vie meitä ratkaisuun. Ja jos sallitte, niin haluaisin käsitellä neljää muuta kysymystä, joku muukin kollega täällä mainitsi ne. Ensinnäkin energiasäästötavoitteet. Olen vakuuttunut siitä, että jos seuraamme näitä perusperiaatteita, niin energiakulutuksessa on eroja jäsenvaltioiden välillä ja meidän täytyy ottaa huomioon kaikki nämä erot. On jäsenvaltioita, joissa kulutusarvot ovat korkealla, ja tässä voidaan todeta, että todennäköisesti on myös muita kulutuslähteitä kuin kotitalouksien kulutus. Meidän täytyy aina ottaa huomioon erot jäsenvaltioiden välillä. Toiseksi älymittarit. Minun mielestäni ei ole realistinen tavoite ottaa joka ikisessä kotitaloudessa, joka ikisessä jäsenvaltiossa vuoteen 2015 mennessä nämä älymittarit käyttöön. Se ei ole taloudellisesti toteutettavissa ja se sotii tätä alkuperäistä päämäärää vastaan. Minusta meidän täytyy olla oikein huolellisia, tehdä kustannushyötyanalyysi ja sitten tehdä tämä, kun se on taloudellisesti mahdollista ja todella hyödyllistä kolmanneksi. Yhteistuotanto ja sähköntuotanto. tuotanto säännöt ovat liian tiukkoja, ne puuttuvat markkinamekanismeihin. Meidän mielestämme pitäisi tässäkin tehdä kustannushyötyanalyysejä ja jos nuo analyysit antavat myönteisen lopputuloksen, niin olen varma siitä, varma siitä, että me voimme toimia niiden nojalla. Jos markkinat toimivat itse, niin voimme jättää markkinavoimien haltuun tilanteen ja välttää nämä niin kutsuttu suunnitelmatalouksien luomiset. Viimeisenä tämä kolmen prosentin tavoite, joka koskee julkisten rakennuksien remontointia. Tällä hetkellä remontointitavoite on alle puolen prosentin luokkaa jossakin jäsenvaltioissa. Eli että siirrytään alle puolesta prosentista kolmeen prosenttiin on todellakin epärealistista. Varsinkin jos pidetään mielessä, mikä taloustilanne tällä hetkellä on. Kriisin aikana tilanne on todella hankala, eli meidän tulisi tällä hetkellä pohtia sitä, millä tavalla voimme luoda joustavuutta jäsenvaltioille ja miten voimme auttaa jäsenvaltioita luomaan oman panoksensa. Minulla on myös konkreettinen ehdotus, jonka avulla voitaisiin päästä kompromissiin valiokunnassamme ja neuvostossa. Ehkäpä voisimme pohtia tätä omistajapanostusta ja hyödyntää kiintiö ylijäämää, myydä se ja käyttää tätä tuloa jäsenvaltioiden auttamiseksi niin, että ne voisivat käyttää sitä omana panoksenaan. Ehkäpä tämän avulla päästäisiin lähemmäksi kompromissiin, kompromissia. Ja lopuksi, hyvä puheenjohtaja, ollaan realistisia, luotetaan markkinoihin. Se on se perustavanlaatuinen kysymys, jonka avulla me pääsemme ratkaisuun. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Niin, älkää ymmärtäkö väärin, mutta kahdeksan puheenvuoroa on vielä kuulematta, sitten esittelijä ja komissiokin. Joten hiukan lyhyempiä ja ytimekkäämpiä kommentteja, jos saan pyytää. Ymmärrän kyllä, että haluatte puhua pitkään ja hartaasti näin tärkeästä asiasta. Seuraavana Angelika Niebler, olkaapa hyvä. Yritän toteuttaa heti minunkin puoleltani hyvää uutta vuotta alkuun ja Sydämelliset kiitokset esittelijälle Turmesille ja kaikille varjoesittelijöille on jo mäestä mielestäni, miten nopeasti on pystytty saamaan näitä kompromisseja, kun alussa oli 1800 tarkistusta ja miten on <clears throat> pystytty nopeasti niitä sortteeraamaan ja työstämään. Kovat, suuret kiitokset tästä intensiivisestä työstä. Kolme teemaa ottaisin esille lyhyesti. Ensinnäkin keskustelu kysymyksestä, sitovat tavoitteet tai toimenpiteet. Ei varmaan hämmästytä, että miten monet kollegat minun ryhmästäni, mutta muistakin ryhmistä on sitä mieltä, että toimenpiteiden valinnassa täytyy ottaa huomioon tarvittava joustavuus. Velvoittavat tavoitteet kyllä, mutta eivät velvoittavat toimenpiteet. Ne voitaisiin valita paikan päällä, erityisesti kun otetaan huomioon julkisen vallan velvoitteet Tätä ei varmaankaan toimenpiteiden kohteet eikä väestö hyväksy. Vidal Quadrasin äh, ehdottomassa äh, tavassa on hyvä keskitie, eli että sovitaan velvoittavista tavoitteista, mutta, mutta sitten ei toimenpiteistä. Tähän tämä varmaan sopii hyvin. Toinen huomio. Artiklas 4 olen lukenut tämän kompromissin läpi, ja siinä totesin, että että koko artiklassa 4 kompromissiversiossa puhutaan julkisen sektorin velvoitteista ja siellä ei puhuta pelkästään omistetuista, vaan äh, vuokratuista julkisista, julkisen vallan käyttämistä rakennuksista. Mielestäni tämä ei ole järkevää miten se voidaan käytännössä toteuttaa. Miten vuokralainen voidaan velvoittaa toteuttamaan toimia, jotka lopulta kuitenkin kuuluvat rakennuksen omistajalle. Se ei ole käytännöllistä eikä se johda tavoitteisiin oikealla tavalla, koska käytännössähän se johtaisi siihen, että julkisen vallan edustajat eivät vuokraa enää ollenkaan, koska sitten de facto itse asiassa joutuisi omistajan velvoitteiden täyttämiseen – tai sitten vuokrat nousisivat niin korkealle, koska on nämä velvoitteet vuokralaisella. Eli haluaisin tässä kernaasti tietää, että miten tämä nyt käytännössä toteutettavissa voisi ollakaan. Mielestäni se ei ole hyvä ajatus. No, viimeinen kohti, josta haluaisin puhua. Minua miellytti kompromissitekstissä artiklassa 4 kohta 3a. Niin, täytyy nyt katsoa, mikä se sanamuoto oli Eli velvoitetussa saneerauksessa pitäisi olla mahdollisuus tietty energia säästö, mahdollisuus tietty säästöasteeseen. Mielestäni tämä on juuri oikea tapa eteenpäin. Mielestäni tämä on oikein hieno ajatus ja tuen tätä täysin. Mutta tietysti mikä se pro, prosessiluku, prosenttiluku on, Turve siellä katselee minua. Ehkä siitä pitää vielä keskustella. Mutta kiitokset kaikille kollegoille, jotka ovat viikkojen ajan tehneet intensiivistä työtä tässä asiassa ja kompromissien kanssa. Ja odotan jatkokeskustelua. Oikein paljon kiitoksia. Yksi vinkki tai oikeastaan pyyntö tarkistuksiin liittyen. Tehän tiedätte, että jotkut edustajat haluavat tiukkoja sääntöjä, toiset taas hiukan joustavampia kompromissien ei tarkoita sitä, että jo tiukat määräykset ovat enemmän, vieläkin tiukempia. Ehkäpä löydämme sen kultaisen keskitien jostain. Seuraavana Norbert Kante. Ja, vielen Dank, Herr Ich mach's kurz. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Minäkin haluan toivottaa kaikille hyvää ja menestyksestä uutta vuotta. Niin, olen iloinen, että nyt kaikki tietävät, että puhumme energiatehokkuudesta energian säästämisen hengessä, sillä energian säästäminen ei riitä. Se johtaa lamaan ja automaattisesti säästetään energiaa, mutta laman aikana pitäisi myöskin energiatehokkuutta vaalia ja antaa myöskin suurten ongelmien kourissa kamppailevien jäsenvaltioille joustomahdollisuuksia. Minä en usko, että tämä on mitenkään poliittinen peruskeskustelu. Me tiedämme, että tietyt päätökset voivat johtaa ojasta allekkoon, joten kyllä meidän täytää, täytyy löytää sellaisia kompromisseja, jotka viitoittavat meitä kultaisella keskitiellä. Kompromissi tietenkin aiheuttavat joskus hiukan päänvaivaa, mutta kuitenkin se on se oikea tie, koska kaikki saavat jotain haluamastaan. Ja ehkäpä meille tarjoutuisi mahdollisuus keskustella tekstistä siten, että ensi kuussa voisimme siitä äänestää. Siitä olisi hyötyä, mutta jäsenvaltioiden väliset eroavaisuudet sen suhteen, miten julkisia rakennuksia käsitellään ja sitten lämmön ja sähkön yhteistyötanto. Olen mm, muun muassa Alessandron kanssa samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme joustavuutta, jos haluamme nämä tavoitteet saavuttaa. Neuvosto vain blokkaa koko ajan, joten ei voida puhua siitä, että että Tanskan peikauden aikana voitaisiin joku kompromissi saada aikaiseksi, joten kyllä komission suunnitelmat ovat aika lailla kunnianhimoiset. Minä olen kunnianhimoinen ja ripeästi toimiva, mutta en usko, että tähän kyetään, mutta katsotaan. Kollega Thompson, olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olemme nyt koske- keskustelleet energiatehokkuudesta teollisuuden, toimialan kuluttajien, erilaisten järjestöjen, poliittisten ryhmien, ammattiliittojen ja kaikkien muidenkin tahojen kanssa. Ja meillä on ollut useita kokouksia varjoesittelijöiden välillä. Ja minusta me olemme nyt pääsemässä lähemmäksi erittäin hyvää sopimusta joka päivä. Ja tietysti meillä on edelleenkin esteitä edessämme, mutta olen samaa mieltä siinä, että uskon, että me voimme päästä tähän lopputulokseen määräaikaan mennessä eli helmikuussa. Tässä on mahdollisuus nyt hyvin laajapohjaisen kompromissiin saada aikaiseksi hyvät tulokset, joita voimme olla ylpeitä. Tässä on asioita kuin kuitenkaan ymmärrä. Ja se koskee realistisia tavoitteita. Näistä asioista päätettiin 12.12. neuvostossa ja parlamentissa Strasbourgissa vuonna 2008 uusiutuvien energialähteiden direktiivissä, jossa puhuttiin 2020-2020 tavoitteista. 20 prosentin energiatehokkuus ei ollut mikään sitova tavoite, koska jäsenvaltiot sanoivat, että me voimme päästä siihen ilman sitovuutta. Siihen ei ole kuitenkaan päästy nyt mitenkään. Miksi siis puhua realistisista tavoitteista? Euroopassa meillä on euroskeptisyyttä siitä syystä, että me teemme päätöksiä, joita ei täytäntöön panna Äänestäjät kysyivät minulta, milloin ryhdytte energiatehokkuutta hoitamaan, josta päätitte vuonna 2008. Ja nyt meillä on tavoitteemme se, mistä keskustelemme tässä direktiivissä, ja se, johon täytyy, josta täytyy saada kompromissia aikaiseksi, on se, millä tavalla tavoitteeseen voidaan päästä joustavammin eri tavoin eri jäsenvaltioissa, mutta tavoite on olemassa ei enää keskustella realistisesta tavoitteesta. Meillä on jo lainsäädäntöä 20 prosentin säästöistä vuonna 2020. Minusta tapa päästä tähän tavoitteeseen on sitovat tavoitteet, josta äänestettiin jo aiemmassa mietinnössä. Ja se sai taakseen enemmistön tässä valiokunnassa. Komission ehdotuksen mukaan sitovia tavoitteita ja sitovia menettelyitä ei voida erottaa toisistaan. Sitovia menettelyitä tarvitaan sitovien tavoitteiden täytäntöönpanemiseksi. Ja on tärkeää, sitten kun kolmikantaneuvottelussa ollaan, pohtia sitä, että meillä on jotain neuvoteltavaa. Aivan kuten täällä todettiin, niin ongelma neuvostossa on toisenlainen. Eli me kannatamme sitovia tavoitteita ja sitovia menettelyitä. Whether this directive should aim to set an energy consumption saving target. Pitäisikö tässä asettaa energiasäästötavoitteet ja energia eh, niin olen aivan varma siitä, että me tarvitsemme sekä kulutustavoitteen että tehokkuustavoitteen, jotta pääsemme tähän 20 prosentin tasoon artiklan 10 ja 12 mukaisesti. Intensiivisyystavoite toisaalta riippuu taas kasvusta. Jos se riippuu kasvusta, emme voi osoittaa teollisuudelle, että me todella uskomme pääsevämme 20 prosentin tavoitteeseen. Viimeisimmässä varjoesittelijöiden kokouksessa olemme neuvotelleet kompromisseista artikosta 7, 8, 9 ja 10, ja meillä on vielä joitakin esteitä, mutta olemme pääsemässä sopimukseen. Ja uskoakseni kompromissiartikosta 8 on sellainen, josta olen kaikkein johon olen kaikkein tyytyväisin älymittareista. Euroopassa keskustellaan paljon älymittareista mutta olemme äänestäneet niistä silloin, kun äänestimme kolmannesta paketista. Me äänestimme tästä silloin, kun puhuimme älymittareista ja sanoimme, että ne pitäisi jättää pois Euroopasta. Siitä on tehty päätös, se on valitettavasti vaikea toteuttaa, mutta joka tapauksessa tällainen päätös on olemassa. Olemme esittäneet tarkistuksen kompromissiehdotuksen artiklan 8, jonka avulla voidaan taata se, että niin kauan kuin kuluttajat eivät voi reagoida reaaliaikaisesti energiahintoihin, jäsenvaltioiden ei tulisi, jäsenvaltioita ei tulisi pakottaa toimintaan. Olemme myös ottaneet esille sen, että kun älymittarit otetaan käyttöön, niin kuluttajalla pitää olla mahdollisuus päättää, kuka saa käsinsä tiedon älymittareista. Tietysti voidaan puhua myös tarkistustyöstä ja jatkan keskusteluja kollegoiden kanssa tästä aiheesta. Kompromissiin pääsemiseksi on kuitenkin erittäin tärkeää, että teemme selväksi sen, mitä tarkoitamme, sillä edustaja Girek, kun totesitte, että olette Vidal Quadrasin kanssa samaa mieltä. Minusta hän sanoi aivan päinvastaista kuin mitä te sanoitte. Hänhän sanoi, että hän haluaa keskittyä kysyntäpuoleen, kun taas te puhutte tuotantopuolesta. Kaikki ei ole aivan siis selvää. Kiitoksia. Danke sehr. Ich hab... Paljon kiitoksia. Niin, ongelma paisuu, mutta onhan aihekin tärkeä. Puheenvuoropyyntöjä on esitetty jo lisää. No niin, ehdottaisinkin, ettei nyt enää uusia puheenvuoropyyntöjä esitettäisiin. Toinen ehdotus kuuluu, että puheen, puhujat saavat 1-2 minuuttia per nenä. Niin kollega Toira, hän viettää tänään syntymäpäiviään, joten sydämelliset onnettelut. Turmes Kollega Turmesilla työjärjestyspuheenvuoro. Wann haben wir denn Zeit? Mihin meillä sitten on aika? Zeit. 12.30 asti, mutta kaikkien asioiden käsittelyyn. Mutta kuten alkuun jo sanoin, silloin kun kaikki eivät ole vielä paikalla, että aikataulullisesti olimme varanneet tähän tunnin verran, eli kymmenen asti, mutta on täällä muitakin asioita esityslistalla, ja niiden käsittelyjärjestystä muutettiin, koska jotkut eivät pääse olemaan silloin paikalla, joten meidän täytyisi huomioida myöskin heidänkin toivomukset. Joten ehkäpä vielä vartti ylimääräistä aikaa. Onhan tämä tärkeä aihe, enkä halua keneltäkään viedä puheenvuoron mahdollisuutta, mutta yritetään parhaamme. Kollega Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau și eu să mulțumesc secretariatului și colegilor <coughs> pentru... Minäkin haluaisin kiittää sihteeristä ja kollegoja kaikesta tehdystä työstä. Energiatehokkuus on tärkeä väline. saavuttaa hyvät hinnat kuluttajille ja torjua köyhyyttä. Energiatehokkuus tarkoittaa hyvää myös työpaikkojen ja kilpailukyvyn kannalta Euroopassa. Minä olen jättänyt tarkistuksen. Ja siinä yritin saavuttaa sen, että etteivät pelkästään jäsenvaltiot ja julkiset viranomaiset ja yksityisten kotitalouksien pitäisi parantaa energiatehokkuutta, vaan myös Euroopan toimielinten, virastojen. Nekin pitäisi ottaa mukaan tähän. Meidän täytyy johtaa esimerkillä Euroopan tasolla. Ja niinpä mielestäni kaikki rakennukset, toimielimet, virastot, niiden pitäisi johtaa joukkoja edestä. Energiatehokkuusasiassa täytyy ottaa myös huomioon tekninen toteutettavuus ja kustannustehokkuus, kun otetaan huomioon, että jäsenvaltioilla on eri ilmastolosuhteet. Olen myös jättänyt tarkistuksen, jossa väärin että pitäisi olla säännöksiä, jotka ovat sopusoinnussa aiempien aiemman lainsäädännön kanssa, esimerkiksi rakennusten energiatehokkuutta, eli ei, ei tarvita eri säännöksiä, eri määritelmiä samasta asiasta, että pitää olla siis johdonmukainen lainsäädännössä. Ja sitten tukisin myös Rova Nibleria siinä, että julkisten viranomaisten pitäisi olla tässä kyseessä, jotka omistavat rakennukset. Siitä tulee hyvä oikeusperusta. Sitten haluaisin painottaa sitä merkitystä, mikä on energiatehokkuuden rahoittamisella. Jos emme pysty koordinoimaan, jos luodaan ristiriita tämän direktiivin ja rakennerahastosäännösten ja muiden säännösten kanssa, joilla voidaan energiatehokkuutta tukea. Niin, pelkään, että silloin tämä lainsäädäntö ei ole edes sen paperin arvoinen, jolle se on kirjoitettu. Koska valtiot ja tavalliset kansalaiset eivät omista niin paljon rahaa, että voisivat käyttää energiatehokkuuteen. Pyydän kollegoilta tukea ja kun aletaan puhua eri rahastoista ja niitä koskevista säännöistä, niin pidetään silloin mielessä myös tämä energiatehokkuustavoite. Lopuksi, hyvä puheenjohtaja, sanon muutaman sanan älymittareista. Romaniassa. One and a half minutes. Niin, ajattelin, että puolitoista minuuttia, puolitoista minuuttia maksimissaan, mutta no, jatkakaa vaan. Ihan lyhyesti Ajoin vain sanoa, että muutama vuosi sitten Romaniassa mittarit tulivat jokaiseen yksittäiseen asuntoon. Tämä on jo tehty ja ei olisi asianmukaista asettaa kuluttajille lisää mittarivaatimuksia. Muchas gracias. <coughs> Edustaja Madureira. Eh, feliz año nuevo a todos. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin toivottaa kaikille oikein hyvää uutta vuotta. Kollega Bayer rikastuttaa meidän ryhmäämme ja toivotan hänetkin tähän joukkoon sydämellisesti tervetulleeksi. Ja onnittelut esittelijälle ja varjoesittelijöille heidän tekemästään erinomaisesta työstä. Ihan lyhyesti artiklaan 10 liittyen. Komission ja esittelijän kesken sovittiin, että jäännöslämpöä käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti hyväksi näissä perinteisissä voimalaitoksissa. Tämän jäännöslämmön lisäksi täytyy huomioida se, että silloin kun puhumme yhteistuotantolaitoksista, niin niitäkin pitäisi huomioida pyrkimykset siirtyä uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Minä uskon, että se onnistuu tällä saralla paremmin kuin tuulivoimaloiden puolella. Ja tästäpä syystä näiden voimaloiden täytyy sopeuttaa toimintaansa ja tuotantoonsa siihen, miten tilanne muuttuu uusiutuvien energialähteiden käytön puolella mutta meidän täytyy pohtia myöskin sitä, että miten voimme varmistaa, että tätä hukkalämpöä voitaisiin käyttää kaukolämpöjärjestelmissä, jos haluamme päästä tähän 20 prosentin tavoitteeseen. Kun katsotaan Iberian niemimaan tilannetta, joka on aika lailla eristäytynyt, niin miten siellä voidaan saavuttaa nämä tavoitteet? kun katsomme näitä kompromissitarkistuksia artiklaan 10 liittyen, niin meidänhän pitäisi ottaa tietynlaisia poikkeusmahdollisuuksia käyttöön. Silloin kun lämpövoimaloita peruskorjataan tai rakennetaan, niin silloin pitäisi huomioida, ettei tiet, tällaista jatkuvaa toimintaa voida taata eristäytyneillä alueilla. Kiitoksia. Kiitoksia sitten edustaja Kelly. We are talking about energy. Tässä puhutaan energiatahokkuudesta, energiasäästöistä ja sanotaan, että tiettyihin tavoitteihin ei voida päästä, koska meillä on käynnissä taantuma. Varmaankin tehokkuuden vastakohta on tehottomuus ja vastakohta on jätteiden kuluttaminen. Tilanteessa siis, jossa olemme tässä, on kyse, tai kyseessä tilanne, jossa voimme vain voittaa. Pelkästään jos katsotaan rakennuksia, 40 prosenttia energiankulutuksessa käytetään rakennuksiin. Ja julkisissa rakennuksissa 40 prosenttia käyttää valaistukseen. Sanooko joku, että ei muka voida saada aikaiseksi mitään suuria säästöjä, valtavia säästöjä? Minä uskon, että me voimme jättää koko tämän taantumakysymyksen huomioon, mutta tässä Äh, napajäätiköt eivät lopeta sulamista vain sen takia, että meillä nyt sattuu olemaan taantuma. Ja kun puhutaan hallituksista, kuluttajista, niin tehokkuus merkitsee sitä, että säästämme jatkuvasti. Siinä on taloudellista järkeä. Meidän täytyy katsoa näitä sitovia tavoitteita. Ne ovat taloudellisesti hyviä, ne ovat ympäristölle hyviä. Herr Kollege Marinescu. Edustaja Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Avem o țintă stabilită de Consiliul... Uh, Puheenjohtaja. Neuvosto on asettanut tavoitteen. Ja se voidaan saavuttaa eri tavoin. Tämä direktiivi pyrkii saavuttamaan tavoitteemme energiatehokkuuden avulla. Energiaintensiivisyys voidaan ottaa mittatikuksi. Intensiivisyyden parantaminen ei tar- tarkoita välttämättä tehokkuuden parannemista. Elinhän nousu äh, nostaa energian intensiivisyyttä, mutta tehokkuutta se ei paranna. Energiaintensiivisyyteen vaikuttaa kuitenkin myös sää, esimerkiksi maatilalla. Ja se ei taas vaikuta tehokkuuteen. Eli täytyy käyttää sellaista mallia, joka liittää sen, mitä tuotetaan, siihen menevän energiamäärän siihen, mitä kulutetaan. Sitovat tavoitteet pitäisi olla, mutta toimenpiteiden pitäisi olla joustavat. Kollegin Grostet. Seuraavana edustaja Grostet. Merci beaucoup, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä pyrin puhumaan oikein nopeasti. Haluaisin vain muistuttaa siitä, että on tärkeää ottaa käyttöön tämä yhteisökehys, mutta sen pitää olla joustava, sen pitää noudattaa toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteita, koska minusta vaikuttaa siltä, että on tärkeää, että ne menettelyt, joita meillä Euroopan unionissa on, niiden pitää olla riittävän avoimia, että näitä voidaan täytäntöön panna huomioon ottaen jokaisen jäsenvaltion omat ominaispiirteet ja että näin jätetään tilaa kansallisille ja paikallisille aloitteille. Minun mielestäni kansalliset tavoitteet, jotka ovat liian sitovia, johtavat siihen, että monet jäsenvaltiot vastustavat niitä. Ja siitä syystä meidän täytyy huolehtia siitä, että täytäntöönpanossa on riittävästi joustavuutta. Useissa tarkistuksissa minun mielestäni meidän täytyy selkeästi erotella energiatehokkuus ja energiasäästö toisistaan. Ja jotta voidaan täytäntöönpana tätä yleistä tavoitetta, joka meillä on, minusta vaikuttaisi tärkeältä, kun halutaan noudattaa toissijaisuusperiaatetta, että vahvistamme kansallisia tavoitteita ottaen käyttöön kulujen uudelleenjaon niin, että meillä on uusi mittausmenetelmä, jonka komissio tekee, Ja kaikki tämä löytyy tarkistuksesta, jota on tehty artiklaan kolme. Lisäksi olen sitä mieltä, että on tärkeää, että otamme käyttöön velvoitteita, jotka mahdollisimman pitkälti pohjautuvat niihin tavoitteisiin, joita on määritelty yksikkökohtaiseen energiankulutukseen. Yhteistuotannosta sitten täällä on ehkä liian säänteleviä ehdotuksia, Euroopan komission ehdotuksessa. Ja minusta vaikuttaa tässä kohdassa tärkeältä se, että jäsenvaltioille jätetään mahdollisuus tehdä yleinen tehokkuusanalyysi kustannushyötyanalyysien pohjalta ilman, että on jotain ennakkokäsityksiä näistä kysymyksistä. Lopuksi minusta ei ole oikein hyvä ajatus se, että rajoitetaan rahoitusvälineen käyttöä taloudellisen toiminnan rajoitteena. Se, mitä pyydän, on, että meillä on mahdollisimman paljon joustavuutta, jotta voimme hyödyntää tätä energiatehokkuuden lisäämiseksi, jota me tietysti kaikki, johon me kaikki tietysti pyrimme. Kiitoksia. Sitten edustaja Merkis. Thank you, Chair. Uh... Kiitoksia, herra puheenjohtaja onnittelut esittelijälle ja varjoesittelijöille heidän tekemästään työstä. Kiitos myöskin siitä, että olette huomioineet mikrotuotannon. Minun mielestäni sen merkitys on keskeinen ja se tulisi huomioida myöskin tässä keskeisessä strategiassa. Yksi kysymys. Toistaiseksi en ole nähnyt mitään kompromissiehdotuksia määritelmiin liittyen, mutta ehkä joku asia on jäänyt minulle, minulta huomaamatta. Haluaisin siis tietää, mitä tapahtui ehdotukselle, jonka mukaan julkiset rakennukset ja yksityiset rakennukset voisivat saada poikkeusmahdollisuuksia. Mehän olemme hyväksyneet tarkistuksia, jotka toimivat tähän suuntaan, ei ainoastaan julkisella, vaan myöskin yksityisellä sektorilla. Niin, mitä kollegat sanoivat näistä realistisista tavoitteista. Näinä kriisin aikoina meidän on nopeutettava talouden toimintamahdollisuuksia ja rakennussektorihan on yksi talouden keskeisimmistä toimijoista. Jos rakennussektoriin investoidaan, niin silloin luodaan työpaikkoja, säästetään samalla myöskin energiaa. Se on sellainen win-win tilanne. Ja kuten sanottu, 20 prosentin tavoite on realistinen ja mielestäni meidän ei tulisi lähteä avaamaan tätä pakettia uudestaan, vaan katsottava luottavaisin silmin tulevaisuuteen. Joten kyllä me voimme saavuttaa tämän 20 prosentin ja ehkäpä vielä enemmänkin. Mitä tulee sitoviin toimenpiteisiin, niin on tietenkin sanomattakin selvää, että olisi parempi ottaa käyttöön sitovat tavoitteet kuin sitovat toimenpiteet, mutta kuitenkin voimme käyttää tarvittaessa myöskin sitovia toimenpiteitä, mutta ehkäpä näistä kahdestakin vaihtoehtoista voitaisiin keskustella. Kiitoksia. Mata. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Podimata. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω πολύ Puheenjohtaja. Kaksi lyhyttä huomiota. Ensinnäkin muistuttaisin kollegoita perustavoitteesta direktiivissä, josta nyt puhutaan. Se on se, että pyritään kehittämään ja luomaan markkinoita energia- ja energiatehokkuustuotteille – Julkisen sektorin täytyy olla johtavassa asemassa tämän saavuttamisessa. Keskustelussa on esitetty monia kommentteja siitä, että miten kalliiksi tämä tulee. Muistutan kollegoita. En tietenkään epäile, etteivätkö kustannukset olisivat aika suuret, mutta keskipitkällä aikavälillä tulee säästöjä, kun hinnat putoavat työpaikkojen luominen ja sitten lopulta edut ovat suuremmat kuin alussa olevat suuremmat kustannukset. Missä määrin sitten julkinen sektori voi rahoittaa kaikkea tätä, erityisesti kriisiaikana? Kaikki tietysti tietävät sen, että nyt on kriisiaika. Minä olen Kreikasta ja tietysti olen näistä huolenaiheista samaa mieltä täysin mutta kuitenkin mielestäni voidaan varmistaa se, että jäsenvaltiot voivat eh, valita järkeviä toimenpiteitä ja politiikkoja niin, että kunnianhimoiset tavoitteet voidaan todellakin saavuttaa direktiivin mukaisesti. On esitetty ideoita täälläkin ja minäkin, jotka tässä voisivat auttaa. Esimerkiksi energiapalvelut, energiasopimukset. Nämä asiat täytyy pitää mielessä julkisella sektorilla, koska siinä ensinnäkin myötävaikutettaisiin siihen, että voidaan tarttua tähän ongelmaan, joka on siis suuret alkuperäiset alkukustannukset, ja sitten pääst, pääst, että päästäisiin näihin keskipitkän aikavälin tuottoihin. Toistaisin vielä senkin Turmesille, että tämä on hyvin tärkeää, koska näin voidaan luoda synergioita, synergioita eri käytettävissä olevien rahoituslähteiden välillä. Ja meidän täytyisi muistaa, että nykyään joillakin valtioilla on jo kokemusta tällä alalla, ne ovat ryhtyneet jo samanlaisiin toimiin. Nyt täytyy taata se, että toimenpiteet toimivat tehokkaasti ja synergioita voidaan saada aikaan jäsenvaltioissa niin, että komissio siinä auttaa ja Euroopan investointipankki on myös mukana. Lopuksi ihan yleishuomio energiatehokkuudesta. Tehokkuus on tietysti kriisi, joka on erityisen tärkeää. Sen pitäisi meitä kannustaa löytämään tehokkaimmat ja fiksuimmat tavat hoitaa rahoitusongelmia ilman, että jouduttaisiin ottamaan vähemmän kunnianhimoisia tavoitteita. Kaikki varmaan olemme samaa mieltä siitä, että energiatehokkuuden edut pitkällä aikavälillä ovat todellakin suuret. Ja valiokuntana meidän täytyy pitää kiinni kunnianhimoisista tavoitteistamme. Vaikka muut toimielimet neuvosto ovatkin epäilevämmällä kannalla. Meidän täytyy saavuttaa tavoitteet, sitovat tavoitteet, mainitsin sen aiemmin, se on hyvin tärkeää ja teho. täytyy löytää tehokkaammat tavat nämä tavoitteet saavuttaa. Kiitos. Kiitos. Niin, Claude, sinä halusit sanoa lopuksi vielä jotain. Wie viel? Sag's nochmal laut, ich hab's gar nicht verstanden. Ich Sanopas ääneen. Niin, ehkä neljä minuuttia voisi saada käyttöön, niin koska alkuun puhun hyvin lyhyesti. No, muilla tulee olemaan sitten jatkossa ongelmia tämän aikataulutuksen suhteen. Niin, kyllähän minä olen täällä kokouksen loppuun asti. Se ei aiheuta minulle päänvaivaa, mutta kyllähän muutkin vielä haluavat käyttää puheenvuoron näiden muiden esityslistan kohteen käsittelyn yhteydessä, joten ihan lyhyesti, jos vain mitenkään mahdollista. Kelly, that, uh, after a lot of... Haluaisin kiittää edustaja Kellyä, sillä miltei kaikki kollegat ovat ottaneet esille ongelmia. Kelly on katsonut tätä direktiiviä laajemmalti. Energiatehokkuusdirektiivi on yksi niistä lainsäädännön aloista, joka voi vetää Euroopan ulos kriisistä – Annan teille vain yhden luvun. Vuonna 2011 kaupan alijäämä Venäjän ja Euroopan unionin välillä on lisääntynyt 20 miljardilla. Tänä päivänä meillä on 77 miljardin alijäämä kaupankäynnissä Venäjän kanssa. Eli me luomme vaurautta Euroopassa ja tästä vauraudesta me lähetämme 77 miljardia Venäjälle, hallinnolle, jota me monet, jonka me monet kyseenalaistamme. Mistä tässä direktiivissä on kysymys? Kysymys on siitä, että osa tästä 77 miljardista tulevaisuudessa säilytetään Euroopassa. Siihen me pyrimme. Ja KF2V, joka on saksalainen pankki, on äskettäin kertonut rakennusremontointiohjelmastaan 9 miljardia investointu, 21 yksityisesti. On luotu 340 000 työpaikkaa. Ja sitten syntyi kysymys siitä, että oliko tästä haittaa budjetille – tule, tule, tulos oli se, että yksi euro, joka käytetään remontointiin ja energiatehokkuusinvestointeihin, tuotti viisi euroa Saksan budjetille, koska vähemmän työttömyyttä, lisää veroja ja ALVtä maksettuna ja niin edelleen ja niin edelleen. Hyvät kollegat, älkää katsoko tätä asiana, joka vetää Euroopan pohjamutivan vaan Tämä on meille mahdollisuus. Kaikki tutkimukset osoittavat, että mitä tehokkaampia olemme, sitä paremmin taloutemme pärjää. Ja tässä suhteessa se, mitä teemme, on, että meillä on 20 prosentin poliittinen päätös. Maaliskuuta 2007 se vahvistettiin kesäkuussa 2010 ja 2011 joulukuussa 27 valtionhallitusten päämiehen voimasta. Meillä on 10 prosentin kuilu. Tässä direktiivissä on kysymys siitä, että on uusia ja lisämenettelyitä. Ja meidän täytyy suunnitella nämä uudet menettelyt niin, että voimme hyödyntää niitä koko talouden läpi. Yksi kommentti sitovista menettelyistä ja tavoitteista – Minä kovasti kannatan tätä EPPn lehmänkäännöstä. Sehän tähän mennessä oli enemmistönä sitovia tavoitteita vastaan. Siitä on mukava, että vihdoin ymmärtää, että tarvitsemme sitovia sääntöjä. Mitä sitovampia säännöt ovat, sitä enemmän turvallisuutta luodaan sijoittajille. Se on mielestäni erittäin tärkeää. Mutta neuvotteluasemana meidän täytyy mennä neuvotteluihin ottaa esille sitovat tavoitteet ja sitovat menettelyt, sillä ne teistä, jotka luette tätä neuvoston asiakirjaa, ymmärtänevät, että hallituksilla on jo paljon menestystä. Ja minulla on vaikutelma siitä, että sähkötuottajat ja muut lobbaavat teitä ja sanovat, että neuvottelussa on vaikea pysyä sitovissa tavoitteissa ja siksi ne haluavatkin sitovia tavoitteita ja menettelyssä ei tehdä mitään. Meidän tulisi mennä siis neuvotteluihin realistiselta pohjalta Meillä pitää olla paras sanamuoto, joka koskee tavoitteita, kuten myöskin menettelyitä. Muussa tapauksessa me emme kykene vetämään tätä direktiiviä ylöspäin. Pari lausetta vielä kollegoille vastaamiseksi. Vähän harmi, mutta hän asia ole minun käsissäni. Fiona julkiset hankinnat ovat oleellisessa asemassa. Meidän täytyy katsoa tätä komission ehdotusta. Edustaja Piipa ETS-kysymyksessä, jonka otitte esille. Meidän täytyy Envin äh, lausunnon valmistelija mukaan ja keskustella siitä, mitä mieltä se on asiasta ja mikä meidän näkemyksemme on. Yleisesti ottaen voin todeta, että jos katsotaan Envin äänestystulosta, niin kaikki poliittiset ryhmät allekirjoittavat kompromissin, joten Envin äänestystulos on meille hyödyksi. Sitten täällä otettiin esille kysymys, joka on erittäin tärkeä, eli kysynnän hallinnointi. Siitä syystä tässä täytyy tarkasti olla, eh, olla otettuna esille se, että tehokas rakennusten hallinnointi ja teollisuustuotanto on mukana, kun tasapainotetaan sähkötuotantoa. On paljon halvempaa tasapainottaa sitä tehokkuusmenetelmiä kuin että meillä on joku vanha ää, ähm, voimalaitos sitä hoitamassa. Voimme saada miljardin säästöt tietyillä markkinoilla pelkästään kysyntäpuolen toimenpiteillä. Eli tämän direktiivin täytyy todella mennä eteenpäin. Ja ehkäpä viimeinen sana vielä näistä julkisista rakennuksista. Tiedän, että useimmilla hallituksilla on talouskriisi käsissään ja siitä syystä monet ovat kiinnittäneet tähän huomiota energiasäästöyhtiökäsitys Ronald Reagan, joka on, oli meitä lähellä poliittisesti, otti 70-luvulla jo käyttöön Yhdysvaltain liittohallituksen rakennusta remontoiden yhdessä yksityisyritysten kanssa. Se oli Siemensin, AB, Siemensin ABBn ja muiden pääsy markkinoille. Alkoi siitä. Me tarvitsemme näitä markkinoita, että ne kasvavat hetkenä jolloin tiedämme, että kaikki julkiset markkina-alueet eivät voi toimia. Jos haluamme, että hallitukset tulevaisuudessa saavat lisää liikkumavaraa budjetteihin, niin eikö ole hyvä vähentää rakennusten käyttökustannuksia? Silloin tuo raha voidaan käyttää muuhun innovointiin, terveyskysymyksiin ehkä muuhun. Meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla me voimme mahdollisimman avoimesti puolta energiasäästöjä Euroopassa. Me haluamme siirtää esteitä, jotta energiatehokkuusinvestoinnit ovat mahdollisia ensi viikolla Strasbourgissa, koska silloin valitaan uusia henkilöitä virkoihin, niin meillä on ehkä enemmän aikaa kuin muulloin. Koko viikon olen käytettävissänne. Eli ne kollegat, joilla on yksityiskohtaisia kysymyksiä sen suhteen, miten pitäisi toimia, niin lähestykää minua ja voimme käydä näkemysten vaihtoa tästä asiasta, viedä tämä asia yhteen ja, ja ehkä puheenjohtaja, jos voisitte vielä vahvistaa sen, että Nämä viisi varjoesittelyiden kokousta, joita meillä esityslistassamme on, niiden avulla voitaisiin tavoitella sitä, että asiasta äänestettäisiin helmikuun lopussa. Asia täytyy sanoa aivan virallisesti, että kaikki kollegat tietävät, millä tavalla nyt sitten järjestäytyy seuraavan viikkojen aikana. Kiitoksia. Gut, bedanke mich auch. Hyvä, kiitoksia. Kiitokset myöskin tästä yhteistyöhalukkuudesta. Ymmärsin nyt niin, että 28. päivä ensi kuuta tehtäisiin päätös. Kyllähän näin saamme sitä kaivattua lisäaikaa käyttöömme, mutta niin kuin jotkut täällä jo totesivat, niin kaiken A ja O on se, että saamme tekstit ja kompromissiehdotukset mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käyttöön ja esittää vaihtoehtoisia kompromisseja, jotka, jos he ovat sitä mieltä, että ne eivät välttämättä ole todellisia kompromisseja, mutta jokainen että siitä tykönään. Mutta tämä luo oivan työn pohjan. Ja nyt siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, eli COP17. Ja nyt seuraavanlainen pyyntö Puheaikaa jokaiselle varataan kaksi minuuttia. Ehkäpä tässä riittää, jos se, että siirrymme suoraan tähän keskusteluun. Kollega Di Castillo, olkaapas hyvä. Por haber tenido además la amabilidad eh, de haber... Puheenjohtaja, kiitos. Että puheenjohtajalle sopii ottaa tämä kohta esitylistalla. Tässä on vähän taustamelua itse asiassa puheenjohtaja koska, koska ihmiset haluavat nyt lähteä tämän hyödy, hyödyllisen, mutta intensiivisen keskustelun jälkeen. Mutta COP17 Durban kokous ilmastonmuutoksesta. On aika vaikea minun tässä puhua kovempaa kuin nyt yritän puhua kovasti tällä hetkellä. Jos kollegat voisivat vähän hiljentyä, olisi kovin kiva. Now we have to wait for. Please, uh, Cherry, you can say. Uh, yeah, yeah. Please, colleague, a little bit quiet. Arvon kollegat, voisitteko Voisitteko nyt hiukan rauhoittua, koska nyt on aika lailla mahdotonta jatkaa näitä, tätä työskentelyä. Yeah, okay. Okay, let's try it again. Let's try it again, please, colleagues. Yritetään uudestaan. Muutama minuutti ilmastonmuutokselle. Sehän liittyy energiatehokkuuteenkin. Pyydän nyt hiljaisuutta. No, no way. Quiet please. Quiet please. This is very related to the um, subject we have been dealing. Niin, tämä kyllä liittyy siihen asiaan, jota on käsitelty viimeisen puolen tunnin aikana. Niin, Durbanin huippukokous. numero 17. Aiheena tietysti ilmastonmuutos. Tulos oli seuraava. Nyt voidaan sanoa, että tilanne tulevaisuudessa yhteisen toiminnan suhteen on avoimempi kuin koskaan. Toisaalta tämä Durbanin perusta on laskettu, jossa periaatteessa on yhteisymmärrys siitä, että ryhdytään laillisesti sitoviin toimiin, jotka sitovat jäsenvaltioita. Kiotoa on jatkettu, joitakin tärkeitä kumppaneita on siinä menetetty, mutta kuitenkin sitä on pidennetty 2015 vuoden alkuun ja sitten katsotaan, mitä tehdään. 2015 ja 2020 välillä, mutta tärkein saavutus mielestäni on se, että melkeinpä kaikki on nyt avoinna. Durbanin perusta, platform, on sopimus siitä, että on tarve saavuttaa seuraava sopimus, jos näin voidaan sanoa. Ja tässä mielestäni parlamentti ja Euroopan toimimet, komissio on siinä johdossa tietysti, niin siinä on mahdollisuus, uusi mahdollisuus siihen, että esittelemme omat tavoitteemme ja omat tapamme saavuttaa ne. Voidaan ottaa myös muita maita, suuria säästöttäjiä Kiina ja Yhdysvallat, jotka ovat tähän mennessä olleet olleet mukana. Energiatehokkuudesta juuri puhuttiin. Ja tietysti aiemmissa keskusteluissa, kun on puhuttu Durbanista, niin mielestäni toimielimet ja me kaikki olemme tilanteessa, jossa meillä avautuu mahdollisuus Durbanin tulosten ansiosta. Voidaan saada aikaan yhteisiä lähestymistapoja energiatehokkuuden osalta. Kun nyt seuraava kokous on suunnilleen vuoden päästä Katarissa, niin mielestäni johtopäätös meille tässä valiokunnassa, mutta myös Envi ympäristövaliokunnassa pitäisi olla se, että nyt voidaan jatkaa työtä. Ja kun Katar lähestyy, niin pitäisi saada energiatehokkuudesta sitoivia tavoitteita, mikä tarkoittaisi yhteistä lähestymistapaa siihen, että millä päästöjen vähennystehokkuus saadaan aikaan. Ja näin voitaisiin saada aikaan jotain sellaista, jota Kioton puitteissa ei pystytty saavuttamaan. Ehdotukseni olisi siis, että jos mahdollisuus on, niin siihen suuntaan mennään. Yhteiset tavoitteet, yhteinen lähestymistapa energiatehokkuudessa yritetään saada aikaan ja tätä linjaa yritetään toteuttaa. Se ei tietysti tarkoita sitä, etteivätkö muut maat voisivat tehdä jotain muuta ja mennä omaa tietään. Mutta jos to- toimitaan niin, että mukana on tarvittava realismi ja joustavuus, niin mielestäni kovinkin paljon voidaan saavuttaa. Hyvät aikomukset ovat hyvä, mutta eivät voi sellaisiksi pelkästään jäädä. Täytyy myös toteuttaa ja toteuttaa tehokkaasti. Joten mielestäni vaikka mitään uutta ei oikeastaan saavutettu Durbanissa sitovien, sitovan sopimuksen osalta, ja ihan suoraan sanoen kukaan oikeastaan odottanutkaan, että niin kävisi, niin on kuitenkin uusi mahdollisuus, ja se on positiivinen asia. Mutta koska kaikki on vielä aivan auki, niin jos joku pystyy aloitteeseen tarttumaan, komissio, parlamentti tai unioni kokonaisuudessaan, niin tässä olisi suuri mahdollisuus. Kuka tahansa, joka voi esitellä uuden linjan, jolla edistystä saataisiin, olisi aloitteen tekijän asemassa. Eli yhteinen lähestymistapa energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa on avannut meille mahdollisuuden hyvin tärkeässä osassa olemiseen. Kiitos ja seuraavan edustaja Siselle. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Del Castillo, da pogajanja... Kiitoksia. Olen tästä aivan täysin samaa mieltä. Tämä oli poliittinen menestystarina, mutta ne, jotka toivoivat myöskin sisällöllisiä muutoksia, niin joutuivat pettymään – EU oli aika lailla vetovastuussa, se oli menestys ja kiitos tästä kuuluu myöskin komissaarille. Kiitos siitä, miten veditte näitä neuvotteluja. Mutta konferenssit tarjoavat hyvän mahdollisuuden selvittääksemme, miten eri toimijat reagoivat tilanteeseen. Kiina, Yhdysvallat, Venäjä, Saksa, Etelä, Etelä, Korea, Saudi-Arabia ja muut suuret toimijat, niiden suhteen minulle syntyi sellainen vaikutelma, että vain ja ainoastaan EU on halukas leikkaamaan menojaan ja päästöjään, ja se kyllä aiheuttaa minulle päänvaivaa. Kollegati Castillo puhui jo aikataulutuksesta. Sanottakoon, että muitakin konkreettisia tuloksia saatiin aikaiseksi tämä vihreä rahasto ja muut. Mutta tiettyjä tavoitteita emme voineet saavuttaa. Päästöjen leikkaustason kasvattaminen. Periaatteellisella tasolla sovittiin, että jäsenvaltiot toimisivat kunnianhimoisemmin, mutta mitään johdonmukaista laskentamallia ei löydetty. Emme päässeet myöskään eteenpäin meri- tai ilmailun meriliikenteen tai ilmailun saralla. Nämä ovat keskeisiä liikennealoja. Ja mitä konferenssiin tulee, niin se ei oikeastaan tarjonnut mitään uutta näiden päästövähennysten osalta. Meidän mielestämme on tärkeää, että CCS-järjestelmä otettiin mukaan CDM, meidän tulisi EU-ssa toimimaan suunnitelmien mukaisesti, mikäli haluamme pysyä vetovastuussa. Meidän täytyy vuoteen 2050 muotoilla nämä kulmakiviperiaatteet ja lisäksi olisi vielä todettava, että ilmastonmuutos aihe on unionin ulkosuhdepolitiikan suhteen tärkeä pilari. Meidän täytyy tukea mahdollisimman monia toimijoita, kuten pieniä maita ja saarivaltioita. Mutta kaikki eivät tätä tukea ole vielä kaikille tarjonneet. Tämä tulee olemaan EUlle melkoinen haaste. Ja sitten viimeinen seikka. Silloin kun puhuimme tiekartasta, niin meidän valiokuntamme rooli oli yhtä tärkeä kuin ympäristövaliokunnalla ja silloin kun keskustelemme ilmastopoliittisista asioista, niin meidän pitäisi pyrkiä saamaan vastaavanlainen asema. Envil on tällä hetkellä vetovastuu, mutta kyllä minun mielestäni olisi hyvä, jos me pääsisimme tasa-arvoisen kumppanin asemaan. Me olemme tehneet aina hyvää yhteistyötä Envin kanssa, mutta jos katsotaan jäsenluetteloa ja sitä, mitä kukin jäsen on tehnyt, niin sieltä tämä ei oikein kuvastu, joten kyllä meidän pitäisi löytää tällainen tasapainoinen ratkaisumalli. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Kiitoksia. Kollega Carvalho, olkapas hyvä. Thank you very much, President. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minun mielestäni Durbanin tulos oli tärkeä ja selitän teille miksi. Euroopan unionilla on oma toimintasuunnitelmansa ja siitä keskusteltiin koko kokouksen ajan. Se on tärkeää Euroopalle, mutta se on varsinkin tärkeää siksi, että on esittämät pääkohdat hyväksyttiin. Kyseessä ovat periaatteessa tiekartasto, jossa on mukana kaikki 195 maata, jotka ovat sopineet globaalista sopimuksesta, joka on Kioton jatkoa, ja se oli ehtona tälle Kioton pöytäkirjan toiselle ehdolle. Sitten meillä on toinen sitoumuskausi, jonka avulla voidaan päästä sitten tällaiseen yhteiseen sopimukseen Kioton protokollan jälkeen. Ja sitten meillä on pohja tälle globaalille sopimukselle, jota, pidet, jota nimittäin Durbanin foorumiksi. Se on tärkeää siitä syystä, että siinä meillä ensimmäistä kertaa kaikki maat ovat samalla tasolla, ei jaotella maita teollistuneisiin maihin, kuten Kioton pöytäkirjassa. Tietysti säilytämme periaatteen, joka koskee eri maiden eri kapasiteettia, mutta kaikissa sitoumuksissa on sama laillinen luonne. Kaikki maat ovat tästä sopineet ja se on tärkeä pohja, kun pyritään työstämään globaalia sopimusta. Toinen kohta, joka on tärkeä tässä, on se, että tässä on, ollaan kovin epämääräisiä edelleen ja se saattaa merkitä sitä, että täytämme tämän sopimuksen niillä kohdin, jotka ovat tärkeitä Euroopalle, eli se, mitä voidaan saada aikaiseksi talouskasvua, samalla torjon ilmastonmuutosta ja köyhyyttä. Eli nämä ovat kohtia, joista meidän täytyy keskustella ja ne ovat erityisen tärkeitä valiokunnallamme ja teollisuudelle on tärkeää se, millä tavalla käsittelemme energiat energiaintensiivistä teollisuutta, kun samalla pyrimme torjumaan ilmastonmuutosta ja että meidän tulisi kiinnittää huomiomme ja olla mukana Envin kanssa panostamassa siihen, että löydämme tärkeän globaalin ratkaisun tässä globaalissa sopimuksessa. Ja meillä on aikaa, koska tämä toinen Kioton sopimuskausi mahdollistaa sen, että me voimme valmistella hyvän, realistisen globaalin sopimuksen, jonka avulla voidaan korvata Kioton pöytäkirja. Eli ihan alusta lähtien meidän pitäisi olla kovasti mukana ja työstää tätä myös Envi-valiokunnan kanssa. Thank you. Uh... Kiitoksia komise pan Paolo Caridi. Komission edustaja Caridi, haluatteko käyttää puheenvuoroa? Yes, thank you very much. Very briefly, uh, I, we obviously... Kyllä, kiitoksia. Me olemme samaa mieltä siitä, että COP17 oli diplomaattisesti katsottuna hyvin menestyksekäs ja uusi lähestymistapa on antanut pontta tälle prosessille ja me olemme saavuttaneet sen, mitä lähdimme sitä hakemaan, joten olen kollegoitteni kanssa samaa mieltä ja selvää on myöskin se, että prosessi on vasta alkumetreillä. Tämä tulee kestämään vielä pitkään, ainakin vuoteen 2015 asti. Siihen mennessä tämä uusi suunnitelma pitäisi toteuttaa. Tämä vuosi tulee olemaan keskeinen, sillä tämän vuoden aikana me määrittelemme nämä neuvottelukehykset. On tietenkin selvää, että haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä parlamentin ja erityisesti tämän valiokunnan kanssa ohjataakseemme tätä prosessia siten, miten me sen toivoisimme etenevän. Kiitoksia. Děkuji. Pan předseda Royal se vrací, takže já... Kiitoksia. Kollega Roil on palaamassa tänne, joten varmaankin voin antaa hänelle puheenjohtajan tehtävät takaisin. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset ja no, ensi silmälasit Muuten en näe mitään. Niin, kollega Karins ja hänen tekstinsä. Siirrytäänpä siihen. Olkaapa hyvä. Puhun pitkästi ja yksityiskohtaisesti, koska kaikkia meitä innostaa pitkittynyt keskustelu. No ei vaiskaan. Otaksun, että kaikki ovat lukeneet ehdotukseni. Tämä on nyt toinen keskustelu tästä mietinnöstä. Mikä mielestäni on hyvin tärkeää on se, että parlamentin puolelta autamme siinä, että komission roolia vahvistetaan, kun se tarkistaa hallitusten väliset sopimukset eh, jäsenvaltion ja kolmannen osapuolen energiatoimittajan välillä. Tässä saadaan kaksi rinnakkaista tavoitetta, saavutettua. Ensimmäinen tavoite on se, että kaikkia meitä kiinnostaa kovasti se, että kolmas maa, kolmatta maata koskevat energiasopimukset ovat sopusoinnussa EU-energialainsäädännön kanssa erityisesti kolmannessa paketissa olevat säännökset ovat tärkeitä ja näin kuluttajille olisi parhaat mahdolliset hinnat ja tarjonta. Toissijainen tavoite, mikä mielestäni on oikeastaan yhtä tärkeä, että tästä lainsäädännöstä saadaan aikaan ensimmäinen askel siihen, että voidaan luoda jotain sellaista, joka voisi alkaa muistuttaa yhteistä eurooppalaista ääntä energiaasioissa. Eli jos komission rooli vahvenee neuvotteluissa jäsenvaltioiden ja kolmannen maan, kolmansien maiden energiatoimittajien välillä, niin voitaisiin yhdenmukaisuutta näihin keskusteluihin tai neuvotteluihin. Se auttaisi jäsenvaltioita siinä, että voisi olla parhaat käytännöt käytössä, että mitä osatekijöitä pitäisi sopimuksissa olla, jotta voidaan kuluttajia suojata ja mitkä ehdotukset kolmansilta mailta pitäisi torjua. On hyvin selvää, että että kolmen maiden energiantoimittajat kokonaisuudessaan, ei, ne heitä ei varmaankaan kovin paljon kiinnosta eurooppalainen energialainsäädäntö. Heitä kiinnostaa yksinomainen markkinoille pääsy eikä avoin kilpailu. Tämä on varmaan aika selvää. Jos komissio on mukana neuvotteluissa, se myötä vaikuttaisi siihen, että kaikki jäsenvaltiot, oli sitten kyse pienestä vai suuresta, niin yksittäin olemme kuitenkin kaikki pieniä, jos verrataan kolmansiin maihin, energiatoimittajiin. Venäjähän on tietysti suuri, kun otetaan Venä- kaasu ja öljy, y- lasketaan yhteen. Siitä saisi lisää, saataisi lisää vipuvoimaa neuvotteluihin näissä neuvotteluissa ja voitaisiin varmistaa se, että että poissulkevat lausekkeet eivät tulisi mukaan, koska sitten lopulta ne kaatoisivat ainakin sitten lopulta rikkomusmenettelyssä EU-tuomioistuimessa ainakin. Molemmat tavoitteet ovat siis yhtä tärkeitä, että lainsäädännössä otetaan tai lainsäädännössä tuetaan niitäkin ehdotuksia, joita minä olen tehnyt. Olen yrittänyt kuvata tarkemmin, mikä proseduurisi olisi, missä komissio tulee mukaan. Kaksi tärkeää asiaa siinä. Toinen on se, että komissio tulee prosessiin mukaan aikaisemmassa vaiheessa. Se olisi tietysti myös näiden kaupallisten toimijoiden intressissä siinä mielessä, että lisääntyisi oikeusvarmuus, olisi, on, silloin olisi turvallisempi investoida. Se on parempi kuin, että kahden, kolmen, kahden, kolmen vuoden päästä käy selville, että edessä on rikkomusmenettely tuomioistuimessa. Se on tärkeää osa tätä lainsäädäntöä. I think I will uh, leave it at this. Tämän verran varmaan riittää tässä vaiheessa. Haluaisin mu- vain muistuttaa tai kertoa kaikille, että minulla on ollut jo tapaaminen, oikeastaan kaksi tapaamista Eilenkin oli yksi varjoesittelyyn kanssa ja näyttää eilisen perusteella siltä, että muutkin ryhmät ovat yleis- samalla linjalla yleisesti ottaen. On tärkeää, että saadaan niin yhtenäinen kanta kuin mahdollista ja yksimielinen kanta kuin mahdollista niin, että kaikki mahdolliset vastalauseet komission näkökulmasta ehkä niin, että meillä olisi mahdollisimman vahva parlamentaarinen kanta. Ganz herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Lange. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Toden totta. Niin, olemme erittäin tyytyväisiä tähän esittelijän viitottamaan malliin. Se on hieno. Ja mitä tulee komission rooliin koordinoitaessa ja tuettaessa – yhteistyötä neuvoteltaessa energia-alan yhteistyösopimuksista kolmansien maiden kanssa. Tällä on keskeinen merkitys ja meidän, että me toimimme johdonmukaisella tavalla ja täällähän viitattiin jo sisämarkkinapakettiin ja nyt puhumme tiekartasta 2050 ja meidän täytyy varmistaa, että sopimukset sopivat myöskin tähän energiakonseptiin. Energia-alan sopimukset vaikuttavat tietenkin jäsenvaltioihin, ja tästäpä syystä kyse on yhteisöllisestä asiasta ja silloin myöskin koordinointi- ja tarkastusvelvollisuus lankeaa komissiolle. Ja olenkin tyytyväinen esittelen ehdotukseen, jonka mukaan menettelytapoja yksinkertaistettaisiin ja nopeutettaisiin, jotta yhteisötason politiikka voidaan toteuttaa mitä pikimmiten. Varjoesittelijöiden kokouksessa sovimme jo tietyistä tarkistuksista. Meidän tulisi pohtia vielä sitä, että tiettyjen sopimusten osalta täytyisi tarkastella myöskin kauppapoliittisia ja investointisuoja liittyviä kysymyksiä ja silloinhan meidänkin roolimme kasvaa sillä, kun katsotaan Lissabonin sopimusta, niin tällä nimenomaisella energia-alalla parlamentilla on päätäntävalta lainsäädäntöprosessissa ja meidän täytyy varmistaa, että silloin kun nämä asiat huomioidaan, niin silloin myös parlamentin roolista on selkeästi sovittava. Lisäksi meidän on varmistettava, että parlamenttia tiedotetaan komission taholta säännön mukaisesti silloin, kun neuvotellaan uusista energiapoliittisista sopimuksista. Näin parlamentti voi vastata omiin haasteisiinsa ja tehtäviinsä. Meidän tulisi toimia siis johdonmukaisesti ja ajaa todellakin yhteisön etuja myöskin neuvoston tasolla. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Toivola. Vorsitzender äh, für die ALDE. Kiitoksia ALDE-fraktion puolesta. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä. Kollega Bennett Lange on puhunut kauppapoliittisista näkökohdista. Mekin olemme niistä samaa mieltä. Me kuitenkin tuomme vielä täydennyksiä investointisuojan osalta – liberaali eh, näkökohta on myöskin toisaalta se, ettei tule liikaa byrokratiaa. Siellä missä jäsenvaltiot pyytävät sitä, että me yhdessä huolehdimme toimitusvarmuudesta, varmistamme ja tuomme sitä. Siis eh, se pitää olla kyse enemmänkin jäsenvaltioiden tukemisesta tässä ja sitten kun puhutaan yksityisoikeudellisista yritysten sopimuksista, niin se ei pidä olla fokuksessa, vaan fokuksessa pitävät olla kahdenväliset valtioiden väliset sopimukset. Siellä on tilaa poliittiselle toiminnalle. No sitten parlamentin rooli, olemme sitä mieltä, että demokraattinen valvonta – kaupankäynnissä Euroopan tasolla kaikilla tasoilla täytyy saada aikaan. Ja tässä vielä löydä, etsimme lähestymistapaa, että miten asianmukaisella tavalla parlamentti voidaan ottaa tähän mukaan. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella edustaja Karensia siitä, että hän on kyennyt kasaamaan tekstin näin vaikeasta asiasta. Kollegat, minulla on kysymyksiä siitä mm, päätöksestä, jota nyt tarkastelemme. Eurooppalaisten energiamarkkinoiden keskuslähtöinen kontrolli on tässä esillä ja komission tekstissä puhutaan siitä, että koska ehdotus on rajoittanut aika pitkälti taloudellisia vaikutteita, niin ei ajateltu, että olisi tarpeen tehdä toteutettavuustutkimus. No mitä varten sitten viedään tätä ylipäätään eteenpäin? Taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset ovat merkityksettömiä komission mielestä. Mitä varten sitten koko tätä keskus, hallintopohjaista eurooppalaista energiamarkkinaa viedä eteenpäin. Henkilökohtaisesti minulla ei ole mitään vastalauseita, mutta vastustan kyllä joitakin niistä asioista, joita tähän on sisällytetty. Ja mitä tulee näihin valtioiden välisiin sopimuksiin, niin se sopii tietysti hyvin, mutta seuraava askel on se, että tarkastellaan sitä, että ovatko nämä sopimukset Euroopan lainsäädännön mukaisia. No sehän sopii hyvin. Mutta ongelmana siis tämän tyyppisessä komission interventiossa on se, että meidän tulee tarkastella sitä, miten sopivaa se tieto on geopoliittisesti katsoen energiamarkkinoille. Meillä on myös aikaraja päätöksille, jota komissio tekee. Ja vielä kollegat, jos katsotaan sitä, että asiat ovat eurooppalaisen lainsäädännön mukaisia – ja tarkastellaan sitä, että päätökset tehdään eurooppalaisissa toimielimissä, niin esimerkiksi neuvoston päätökset voivat olla mm, tapauskohtaisia. Tehdään päätös tietyssä tilanteessa. Yhdysvalloissa, koska siellä nyt ollaan, edetään vaalien, vaalien edeltävää aikaa, puhutaan sanktioista Irania vastaan, Espanja, Italia, Ranska ja Kreikka, neljä jäsenvaltiota. ovat sopineet iranilaisen kaasun toimituksista. Mutta monet ovat tehneet päätöksiä sanktioista Irania kohtaan. Jäsenvaltioiden täytyy seurata näitä. Jos voidaan täytäntöönpanna tällainen tapauskohtainen neuvoston päätös, niin Iranin kaasutoimitukset silloin lakkautettaisiin. Kun Yhdysvaltain vaalit on käyty, niin iranilaisten kanssa ehkä päästään sopimukseen. Mitä silloin tapahtuu neuvoston päätökselle? Mitä tapahtuu yhteistyölle Iranin kanssa? Tätä olen pohtinut. Meidän täytyy tarkistaa se, että eurooppalaista lainsäädäntöä noudatetaan. Mutta katsokaamme uudelleen ajatusta siitä, että kunnioitetaan päätöksiä, joita eurooppalaiset toimielimet ovat tehneet silloin, kun nämä päätökset ovat tapauskohtaisia. Joku menee vikaan, neuvosto tekee nopean päätöksen. Energia ei ole mikään tuote, jonka toimitukset voidaan katkaista silloin, kun huvittaa ja ottaa uudelleen käyttöön, kun taas huvittaa. Tietysti meille on tärkeää, että jäsenvaltiot noudattavat velvoitteitaan ja komissiolla on omia intressejä tässä asiassa. Mutta kohdassa viisi tekstissä puhutaan valtioiden välisistä sopimuksista – ja ne on otettu tässä ulkopuolelle. Miksi ne hyväksytään? Sillä saattaa olla, että Iran osallistuu joihinkin näistä sopimuksista. Eli tässä nyt on ikään kuin tällainen kahdenlainen tilanne käsillä – ja lopuksi meillä on sitten myös kuulemistilaisuus, joka koskee tätä erittäin tärkeää tekstiä. Siellä nähdäkseni vaikuttaa siltä, että meillä on puhujia jotka itse asiassa eivät suinkaan vastusta sitä, mitä tässä sanotaan. Toteaisin puheenjohtaja, että jos kuulemistilaisuus pidetään, niin meidän tulisi kutsua sinne paikalle ihmisiä, jotka vastustavat perustellusti sitä, mitä me teemme. Siitähän demokraattisessa vuoropuhelussa on kysymys. Jos Venäjä nyt sitten on yksi meidän toimittajistamme, hyvässä tai pahassa, niin silloin meidän kannattaa kuulla sitä, mitä venäläisenä sanottavana, sillä millä tavalla venäläiset suhtautuvat tähän päätökseen. Kiitoksia. Danke sehr. Frau Kollegin, möchte ich nur sagen, die Frage der... Niin arvon kollegat, mitä tulee tähän kuulemiskysymykseen, niin asiasta vastaavat varjoesittelijät ja koordinaattorit tästä päättivät. Niin kutsut on jo välitetty, joten tähän ei voida tehdä mitään muutoksia. Periaatteessa olette ihan oikeassa, eli ei tässä mitään ristiriitaa ole. Eli kuulemistilaisuuksiin voidaan kutsua myöskin henkilöitä, jotka ovat asiasta eri mieltä. Siinä on ihan järkevä ajatuskin takana mutta nyt emme voi tehdä enää muutoksia tähän ohjelmaan ja joskus osallistujien määrä on niin suuri, ettei siinä ole enää mitään järkeä, joten tämä vain ihan perusteluna. Kollega Vidal Quadras. Gracias, presidente. Muchas veces hemos insistido en esta... Kiitoksia, puheenjohtaja. Tässä valiokunnassa on usein painotettu tarvetta siihen, että olisi kunnollista sisäistä koordinaatiota jäsenvaltioissa energia-asioissa. Lainsäädäntöpyrkimyksiin on ryhdytty, jotta voitaisiin aikaan oikeasti integroituneet markkinat energiassa. Ja monet energiapolitiikan osa-alueet ovat olleet tässä kohteena, kun on pyritty yhteiseen toimintaan. No sitten kun puhutaan kolmansista maista ja jäsenvaltioista, niin on tietysti olennaista, että on solidaarisuuden tunnet jäsenvaltioiden välillä. Se varmaankin on sopusoinnussa unionin hengen kanssa. Jos on energiatoimitussopimuksia jäsenvaltioilla tai muunlaisia toimenpiteitä, jotka liittyvät energiaan kolmansien maiden kanssa, jotka saattaisivat olla vahingoksi muiden jäsenvaltioiden intressille, niin siinä mielessä täytyy olla tiedotusjärjestelmä näistä sopimuksista, energia-alan sopimuksista kolmansien maiden kanssa. Kollegamme Karins on laatimassa mietintöä, joka selventää komission ehdotuksia oikein hyvin ja käsittelee nimenomaan näitä osatekijöitä, joissa lisäselvyyttä tarvitaan. Mitä esimerkiksi silloin tapahtuu, jos komissio antaa negatiivisen lausunnon jostain sopimuksesta? Mitä siitä seuraisi? Jos he vain tietysti sanoisivat, että tai jos se sanoisi, että emme tästä pidä ja mitään ei tapahtuisi, niin eihän siinä ole mitään itua. Tällaisia kohtia herra Karins on selventämässä ja hän sanoi, että jos komission arvio on negatiivinen, niin se täytyy välittää varoituksen muodossa jäsenvaltioille, jäsenvaltiolle siitä, että sopimus ei ole sopusoinnussa unionin lainsäädännön kanssa. Silloin tietysti täytyy myös selvittää se, miksi se ei ole sopusoinnussa. Jos jäsenvaltiota on varoitettu ja jos se silti allekirjoittaa sopimuksen, niin sitten komissio voi ryhtyä rikkomusmenettelyyn. Sen lisäksi on kaksi muutakin lisää näkökohtaa, joita kannattaa tarkastella tarkemmin. Ensinnäkin se, että varmistetaan se, että artiklan 7 äh, luottamuksellisuuslauseketta laajennetaan kaikkeen sellaiseen tietoon, jonka komissio antaa jäsenvaltion käyttöön on tarpeen muistaa, että se koskee kaikki artiklin kolme kohtia, eikä pelkästään kolmatta. Jos joku varmistetaan se, että luottamuksellisuuslauseketta ei pitäisi voida käyttää epäasianmukaisella tavalla, niin tässä mietintö tekee selväksi, mitä luottamuksellinen tieto on, ja se on oikein hyvä asia, että esittelijä on näin tehnyt. Ei ole epäilystä siitä, etteikö meidän pitäisi välttää päällekkäisyyttä ja kaksinkertaisuutta, mitä tulee komission ilmoituksiin. Herra Karins on käsitellyt tämänkin asian oikein hyvin sitä koskevassa tarkistuksessa, jossa ilmoitus, joka lähetetään päätöksestä, sitä pitää kohdella kaasuntoimitusvarmuusdirektiivin vaatimusten mukaisesti. Siinähän minä olin esittelijänä. Ja lopultakin tässä on sitten arvokas, mutta ehkä vähän vaarallinen asia. Sen sanotaan, että komissio voi arvioida, onko sopimus sopusoinnussa siis EU-lainsäädännön kanssa – Siis se koskee sekä sellaisia sopimuksia, joita ei ole kirjoitettu, ja myös sellaisia, jotka, ole, tai jotka ovat jo voimassa. Siis taannehtivuus on aina vähän, siinä ollaan vähän kaltavalla pohjalla. Ja vaikka se on hyvä, että arviointeja tehdään, koska jotkut näistä sopimuksista ovat sellaisia, jotka ovat voimassa hyvin pitkän aikaa. Mutta pitää olla varovainen mielestäni siinä, että tässä olisi siis mahdollisesti taanehtivuutta oikeudellisessa mielessä, ja oikeuden alallahan se on aina vähän riskialtista. Sitten, että rajoitettaisiin tiedonkäyttömahdollisuuksia, pääsyä tietojen haltuun saamista. Tämä koskee siis tietoa, joka jäsenvaltioiden täytyy antaa komissiolle. Jos neuvostelussa muutetaan olemassa olevaa sopimusta tai neuvotellaan uudesta sopimuksesta. Kaikille jäsenvaltioille pitäisi olla oikeus saada tämä tieto, mutta täytyy painottaa, että luottamuksellisuuslausuke on aina sovellettavissa. Mutta ehdotus on relevantti ja ajankohtainen ja Karinsin mietintö varmasti tekee ehdotuksesta komission paremman, joten kiitoksia esittelijälle. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Hipner. E, dziękuję e. Kiitos kovasti. Tässä koko ajan mietin, että miksi ei ole standardisopimuksista ehdotusta. Jos siis kyse on sopimuksista, joilla on ulottuvuutta EUn kannalta – niin eikä voitaisi käyttää hyväksi tässä standardimuotoisia sopimuksia. Ja nyt on korkea aika, erityisesti puhutaan siitä, että kun puhu, allekirjoitetaan tällaisia sopimuksia, että niillä, niissä olisi oikeudellisia aukkoja, niin eikö tässä voisi olla standardisopimuksia ja sitten vain poikkeustapauksissa voitaisiin soveltaa muunlaisia sopimuksia niiden säännöksiä. Standardisopimukset mahdollistaisivat sen, että ei olisi ensinnäkään virheitä lainsäädännössä, ei olisi oikeudellisia virheitä, mutta sen myötä tietyt sisällöt, ne joista Vidal Quadras kertoi, niin olisi ne luottamukselliset tiedot, mutta olisi nämä standarditiedot, koska mehän niin silloin ei voitaisi juonitella näiden sopimusten kanssa, vaan otettaisiin huomioon energiaturvallisuus koko Euroopassa. Neuvotteluthan voivat koskea luku, siis lukumäärää, niin onko silloin kyse sellaisista säännöksistä, jotka ovat erityisen salaisia? Eli luottamuksellisuus olisi vain poikkeuksellisissa tapauksissa, mutta yleisesti pitäisi pyrkiä siihen, että tässä olisivat standardimuotoiset sopimukset, jotka sitoisivat kaikkia toimijoita EU-ssa. Silloin olisi näitä ongelmia, että täyttääkö sopimusvaatimukset vai ei, vai Voisiko siellä olla jotain epävirallisia säännöksiä? Näitähän on monilla aloilla kansainvälisissä sopimuksissa, rakentamisalalla ja niin edelleen. Nehän auttavat kovasti. Ne hyödyntävät hyvää kilpailua. Ja silloin ei olisi enää pelkoa siitä, että tulee joitakin lainrikkomuksia ja sääntöjen rikkomuksia. Kiitoksia. Karens tai komissio? Karens, olkaa hyvä. Thank you very much for... Oikein paljon kiitoksia näistä kommentista, niistä on paljon hyötyä. Minäpäs yritän ihan lyhyesti vastata mahdollisimman moniin niistä. Alkuun ehkäpä siihen, mitä kollega Hipner totesi. ettei syntyisi tällaista vaikutelmaa, että suljettujen ovien takana nämä sopimukset allekirjoitetaan. Meillä on tietenkin nämä hallitusten väliset sopimukset, siihen me tällä tekstillä puutumme, Ja sitten on nämä yritysten väliset kauppapoliittiset sopimukset, siihen nämä tekstit eivät puutu. Todellisuus on se, että suurin osa sopimuksista on kaup- kaupallisia sopimuksia yritysten välillä. Ja niihin liittyvät yksityiskohtaiset tiedot ovat luottamuksellisia, koska yritykset tienavat rahaa. Nehän ovat eurooppalaisia yrityksiä. Ja oli kyseessä yritys mikä tahansa, niin jos he joutuisivat julkaisemaan nämä tiedot sopimuksiin liittyen ja tarjouskilpailuissa, niin silloin he olisivat heikommassa asemassa muihin verrattuna ja toiset kilpailijat voisivat sitten tarjota parempia ehtoja. On varmaankin järkevää, että näiden sopimusten sisältämien luottamuksellisten tietojen suhteen emme toteuta mitään muutoksia. Ja mehän tiedämme, että nämä energia-alan sopimukset ovat ajallisesti myöskin pitkiä. Siihen kuuluvat ehkä eurooppalaisia sopimu, sopimusosapuolia ja muitakin, mutta mukana ovat myöskin hallitukset. Ja tässä kaivataan tiettyä tarkistusta. Ja nämä tarkistukset kohdistuvat sopimuksen tiettyihin osa-alueisiin, mutta ongelmana on tässä se, että komissio voi tarkastella vain ainoastaan niitä sopimuksen osa-alueita, jotka liittyvät hallitusten väliseen ulottuvuuteen. Jos kuitenkin yritykset ja jäsenvaltiot sanovat, että nämä ovat luottamuksellisia tietoja, niin näitä tietoja ei voi levittää koko kansan nähtäväksi. Tämä on aika arkaluontoinen kysymys, ei mitenkään helppo asia hoidettavana. Me haluamme tietenkin saavuttaa tällaisen yhdenmukaisen lähestymistavan. Sehän olisi hieno päätös. Eli käyttäisimme standardisopimuksia, joita jäsenvaltiot käyttäisivät. Ja tämähän olisi myöskin tämän lainsäädäntötekstin ajatuksen hengen mukainen. Mutta meidän täytyy muistaa, että me emme halua puuttua yritysten salassa pito mahdollisuuksiin. Ja tämän minä myöskin mainitsen tässä ehdotuksessani, uskakseni artiklassa 7, jossa puhutaan luottamuksellisuudesta. Ehkäpä joku voisi ehdottaa, miten tätä tekstiä voitaisiin terävöittää entisestään, mutta me emme missään nimessä halua puuttua tähän luottamuksellisuuskysymykseen. Tietenkin, jos kyse on jäsenvaltioiden välisistä sopimuksista, niin silloin me haluamme tarkastusmahdollisuuden ja ö, enemmän avoimuutta, mutta silloin kun puhutaan yrityksiin liittyvistä luottamuksellista tiedoista, niin niihin ei pitäisi pystyä puuttumaan. Mutta sellaiset tiedot voitaisiin välittää myöskin komissiolle, mutta ei enää sitten eteenpäin jäsenvaltioille. Sitten edustaja Tsevelan huomautuksiin, jotka liittyvät sanktioihin – esimerkiksi kun puhutaan Iranista, niin uskoakseni tämä lainsäädäntö ei puutu tähän nimenomaiseen kysymykseen. Lainsäädäntötekstissä sanotaan, että jos Kreikka on solminut sopimuksen Iranin kanssa energiaan tuotannosta tai jakelusta, niin nämä hallitusten väliset sopimukset, niiden pitää olla EU-lainsäädännön mukaisia. Niin oliko kyse öljy- vai kaasualan sopimuksesta? Kaasu ja öljy, okei. Okay. No voinemme olettaa, että tässä noudatetaan kaikkia määräyksiä ja jos neuvosto hyväksyy sanktioita, jotka vaarantaisivat tämän sopimuksen toteutumisen, niin se olisi tietenkin erittäin valitettavaa Kreikalle tai mille tahansa maalle, jolla on sopimus tekeillä Iranin kanssa. Mutta tähän ongelmaan emme puutu. Neuvoston pitää ratkaista tämä ongelma. Eli ennen kuin sanktioista päätetään, niin pitäisi pohtia, mitä tämä käytännössä tarkoittaa kyseisille maille. Mutta kuten sanottu, tästä asiasta päättävät päättää neuvosto. Se ei ole EU-lainsäädäntöön liittyvä asia, vaan hallitusten välisiin sopimuksiin liittyvä kysymys. Tämä on tärkeä kysymys, kieltämättä, mutta edessä oleva lainsäädäntöteksti ei puutu siihen. Neuvosto päättää tästä. Kyse ei ole siitä, että onko tässä noudatettu EU-lainsäädäntöä vaiko ei. Niin, tässäpä ne niin no ehkäpä vielä sitten tästä aikataulutuksesta. Niin, tässä joudutaankin jo hiukan heikommille jäille. Olen käynyt keskustelua erinäisten politiikkojen kanssa ja kuulemani perusteella voin sanoa, että joku komission puolelta haluaisi vielä enemmän aikaa käyttöönsä asiakirjoihin perehtyäksään, mutta jos sopimus on kunnossa, niin ehkäpä maksimissaan kaksi kuukautta menee siihen, että komissio antaa vihreän kortin tai ette saa laisinkaan vastausta, mikä tarkoittaa käytännössä myöskin vihreää kor- korttia. Jotkut yritykset tai poliitikot halusivat välitöntä voimaan astumista, toiset taas halusivat, että toimisimme hiukan realistisemmin. No, meidän täytyy löytää se kultainen keskitie. Oli miten oli. Kiitoksia oikein paljon. Jään mielenkiinnolla odottamaan uusia ehdotuksianne. Ja minä todellakin haluan, että löydämme mahdollisimman laajaa tukea nauttivia ehdotuksia. Ja korostettakoon, että me tarvitsemme vahvan parlamentaarisen kannan, sillä tulevissa kolmikantan neuvotteluissa esteitä on vielä odotettavissa, mutta jos puhallamme yhteen hiileen, niin varmaan tulostakin syntyy. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt vielä lyhyesti kollega Savela. Mr. Karin, I do thank you for... Uh, Kiitoksia. Kiitän teitä tekemistänne, kommenteistanne. Haluaisin puhua erityisesti johdantoson kappaleesta ja niin numero kahdesta, jossa sanotaan, että sitova sopimusten tai lainsäädännön nojalla. Kyllä. Jokaisen jäsenvaltion täytyy tietysti noudattaa lainsäädäntöä. Minä vastustan sitä, että noudattaen toimielinten säädöksiä. Kyseessä ovat säädökset, joihin on ryhdytty ad hoc pohjalta. Energia ja kaasu ovat hyödykkeitä kansalaisille. Emme me voi sanoa Espanjalle, että neuvosto teki päätöksen, ja tämä on toimielinten säädös, ja että teidän täytyy lopettaa öljyn ja kaasun maahantuonti. Haluaisin, että pohtisitte sitä, että poistatte tämän kohdan seurausta toimielinten toimista. Sillä kyseessä ovat toimet, joita voidaan tehdä myös tapauskohtaisesti ja kaasua ja öljyä ei voida noin vain yhtäkkiä lopettaa sitten taas avata. Ehkäpä siinä on järkeä, mitä sanon. Kyllä lainsäädäntö tietysti tähän sopii. Mutta ad päätökset miten ihmeessä niiden puitteissa voidaan toimia, kun kysymys on energiatarjonnasta? Kreikka, Ranska, Italia ja Espanja. Ne tuovat energiaa Iranista. No valehdeltä vaikka Yhdysvalloissa, Yhdysvallojen hallinto haluaa painostaa Irania. No okei, selvä. Mutta jos me nyt sitten muutamme tätä Yhdysvaltain vaalien jälkeen, niin kuuden kuukauden kuluttua tuota suhdetta muutetaan. Kansainväliset markkinat toimivat niin, että öljyn ja kaasun hinnat muuttuvat tämän seurauksena. Siitä syystä pyydän poistettavaksi tätä toimielinten toimien seurauksesta. Lainsäädäntö kyllä. Kiitoksia. Niin, komissio, haluatteko lisätä tähän vielä jotain, kollega Abres? Much and good afternoon. Uh, we have listened with uh, great interest to... Suurella mielenkiinnolla ollaan kuunneltu näitä esitettyjä mielipiteitä tänään ja haluaisin sanoa, että olemme kovin tyytyväisiä lausuntoluonnokseen, jonka Karins on esitellyt ja odotamme kovasti, että näkisimme sen viimeisimmän version. Olemme tyytyväisiä, että tässä mietinnössä tuetaan komission yleistä lähestymistapaa. Siellä vaaditaan, että komission roolia vahvennetaan, jotta tämä voisi olla tärkeä alku sille, että olisi niin kutsuttu yksi ja yhteinen ääni energia-asiassa. Kolme osa-aluetta mainitsisin, jotka ovat erityisen hyviä mielestämme tässä mietinnössä. Ensinnäkin siinä vahvistetaan se, että meillä on yhteinen ymmärrys yleisestä soveltamisalasta sopimuksessa ja määritelmä, että mikä on hallitusten välinen sopimus. Toiseksi, molemmat pidämme tärkeänä, että tämä tietojenvaihto vaihto mukaan lukien velvollisuus informoida komissiota sopimusneuvottelusta pitäisi olla pakollinen vaatimus. Panemme merkille sen, että And thirdly, uh, we also both foresee a mandatory ex-ante compatibility control mechanism. Kaksivaiheinen lähestymistapa komission arvioihin on myös tärkeä asia muistuttaisin ehdotuksen luonteesta siinä mielessä, että se ei sekaannu siihen, että jäsenvaltio voi tehdä hallitusten välisiä sopimuksia. Vain, kyse on vain vaihdosta jäsenvaltioiden välillä ja komission välillä. Siihen kuuluu myös äh, se palvelu, että komissio arvioi sopusoinnun lainsäädännön kanssa. Vaikutusten arvioita ei sinänsä tehty, mutta julkinen kuuleminen oli. Sehän on osa vaikutusten arviointia. Taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset tästä ehdotuksesta ovat vain epäsuoria. Jos mekanismi toteutetaan, investoijilla on enemmän taloudellista varmuutta ja komissiosta voi varmistaa, että tästä tulee etuja kuluttajille, niin kuin tänäänkin on painotettu kaikki varmaan tiedättekin, niin vaatimustenmukaisuusarviointi sopimuksissa on hyvin arkaluontoinen asia. Jos olemassa oleva hallituksen välinen sopimus, joka lähennetään komissiolle ja komissio arvioi, että se on EU-lainsäädännön kanssa, niin useimmissa tapauksissa komissio ensin ottaa yhteyden asianomaiseen jäsenvaltioon, että voidaan katsoa, että milloin ja missä kohdin voitaisiin neuvotella uudestaan sopimuksesta artikla 3 kohta 1, Sinä haluaisin rohkaista siihen, että ajattelette niin, että normaalisti olisi aika arkaluontoista tai olisi suuri kynnys tehdä tällainen negatiivinen arvio, jos komissio kuitenkin arvioi, että jäsenvaltioille ryhtynyt oikeusotoimenpiteisiin, niin sitten tietysti rikkomusmenettely ja virallinen arviointi komission puolelta ei ole rikkomusmenettelyssä mukana eikä se, siitä tule siihen paljon lisäarvoa. Kiitoksia. Bedanke mich auch und darf noch mit... Kiitokset. Tarkistukset jätettävä 17. päivä tätä kuuta kello 12 mennessä. No niin, sitten seuraavaan kohtaan henkivakuutukset ja luonnon pääoma biodiversiteettistrategia vuodelle 2020. Ja vastuussa tästä aiheen käsittelystä on ollut kollega Siseli, olkaa hyvä. Res je, eh, govorili bomo o eh, strategiji za ohranitev biodiverzitete v Evropski uniji. Eh, verjetno se vas večina spomni. Niin, kiitoksia. Me puhumme biodiversiteettistrategiasta. Tehän varmaankin muistatte, että vuosi 2010 oli biodiversiteettivuosi, teemavuosi Euroopassa ja Japanin Nagoyassa järjestettiin aiheeseen liittyvää mittava konferenssi ja sovimme, että vuoteen 2020 tai 2010-2020 on biodiversiteetti vuosikymmen, mutta kauniltahan tämä kuulostaa, mutta ei paljon tulokselle saatu aikaiseksi. Tiedämme, että biodiversiteettitaso heikkenee entisestään 25 prosenttia EU-lajeista ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon, kuten myöskin hyvin monet kalakannat. YK-tutkimusten mukaan menetämme joka vuosi kolme prosenttia maailman BKTstä juuri sen takia, että biodiversiteettitaso heikkenee. Mielestäni nyt on koittanut se hetki, jona meidän on keskusteltava biodiversiteettistrategiasta. Eli vuoteen 2020 mennessä tai asti keskustelemme niistä strategioista, jotka va- vaativat myöskin kansallista toimintaa ja nyt meidän täytyy pyrkiä vaikuttamaan tähän negatiiviseen trendiin. Mitä tulee EUn ehdotukseen, niin sehän pitää sisällään vision, jonka avulla vuoteen 2050 äh, luontoa pyritään suojelemaan. Ja tärkeämpää on vielä se, että komissio on ehdottanut, että vuoteen 2050 mennessä saavutetaan kuusi tavoitetta ja niihin liittyvät myöskin erinäiset toimenpiteet. Tavoitteena on muun muassa se, että eri lajit voivat kasvaa ö, niille ominaisissa ympäristöllisissä olosuhteissa. Esimerkiksi viides tavoite liittyy siihen, että taistellaan sellaisten lajien leviämistä vastaan, jotka eivät yleensä tietyllä alueella kasva. Lisäksi Euroopan unionin toimenpiteitä tulisi tehostaa ja Euroopan unionin pitäisi panostaa enemmän siihen, että biodiversiteettiä voitaisiin vaalia. Mikä on oma näkemykseni ja miltä se näyttää tässä omassa tekstissäni? No, tekstissä kuvastuu se, että minun mielestäni on tärkeää millä tavalla biodiversiteettitason lasku on vaikuttanut BKT-tason laskuun. Me tarvitsemme siis varoja biodiversiteetin vaalimiseksi. Se on järkevää investointia. Kustannuksia tästä ei oikeastaan synny. Kustannuksia syntyy vasta siinä vaiheessa, kun biodiversiteetti alkaa heiketä entisestään. Mutta biodiversiteettiä ei pitäisi katsoa eristäytyneenä toimialana, vaan se pitäisi huomioida muissakin Euroopan unionin politiikoissa. Kolmanneksi todettakoon, että komissiohan on ilmoittanut vihreästä strategiasta vuoteen 2012 mennessä. Mehän tiedämme, että jos komissio ilmoittaa toteuttavansa jotain, niin ainahan siinä viivästyksiä tapahtuu mutta minä uskon, ettei tämä tavoite ole riittävän kunnianhimoinen. Strategia pitäisi saada pöydälle mahdollisimman pikaisesti, sillä me kaipaamme synergiaa politiikkaamme pohjaksi. televiestintään, liikenne, infrastruktuuriin, muihin aloihin liittyen on olemassa strategioita, mutta nyt tarvitsemme myöskin vihreän infrastruktuuriin liittyen ehdotuksia. Tekstissäni viittaan myöskin siihen, että tieteellä ja tutkimuksellakin on keskeinen merkitys, kuten myöskin innovoinnilla. Tiedettä ja tutkimusta ei tarvita vain ainoastaan arviointia varten, vaan meidän pitäisi saada infoa myöskin interaktiomahdollisuuksista ja tukea arvioitaessa biodiversiteettitasoa. Nämä biodiversiteettiarvothan eivät ole meidän tiedossamme. Me emme voi niiden merkitystä eri tuotteiden osalta määritellä. Ja tästäpä syystä biodiversiteettitason lasku on edelleenkin suuri ongelma. Ulkoisten kost- kustannusten sisäistäminen pitää huomioida. Jos näin emme tee, niin silloin emme voi vaalia biodiversiteettiä. Kaikella on hintansa. Se on mielestämme ihan selvä. Ja sitten mitä tulee Horizon 2020 puiteohjelmaan, Siihen liittyen korostamme tiedonvaihdon merkitystä silloin, kun politiikkoja toteutetaan, jotka liittyvät taas tähän nimenomaiseen aihealueeseen. Keskeisessä asemassa ovat PK-yritykset. PK-yrityksillä ei ole mahdollisuutta ja varaa tutkituttaa kaikkia näitä asioita. Ja tästäpä syystä meidän pitäisi antaa mahdollisuus PK-yrityksille saada näitä tietoja käyttöönsä juuri tehokkaan tiedonvaihdon kautta. Ja tekstin lopussa viitataan myöskin ilmastonmuutoksen ja biodiversiteetin väliseen vuorovaikutukseen. Tärkeää on, että olemassa olevat politiikat toteutetaan ja ympäristöhän on se ala EU:ssa, jonka saralla täytäntöönpanotoimenpiteet ovat olleet aika lailla puutteelliset. Määräaika tarkistusten jättämiseksi on 16. päivä tammikuuta ja 6. päivä helmikuuta pitäisi valiokunnassa asiasta äänestää. Siinäpä kaikki, kiitoksia. Ähm, kiitoksia. Eli tiedätte, milloin tarkistukset on jätettävä. Komissio, onko teille vielä jotain huomautettavaa? Vai on? Olkapas hyvä. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää teitä siitä, että noita puheenvuoron tavoin käsitellään biodiversiteettiä. Haluan kiittää erittäin selkeistä näkemyksistä itse strategiasta – Ja näin näemme, että strategia vahvistetaan ja sitä tuetaan kaikkien toimialojen puolelta, mikä on erittäin tarpeellista, jotta tämä strategia voi menestyä. Haluaisin vain varmistautua siitä, että olemme valmiita toimimaan tämän strategian puitteissa ja tietysti meillä täytyy olla yhteisiä ponnistuksia sitten, jotta voimme täytäntöön panna kaikkea, josta on päätetty. Kiitoksia siis kovasti teidän näkemyksistänne ja kommenteistanne, kuten myöskin työstänne, jonka avulla on pyritty integroimaan biodiversiteettiasiat toimialakohtaiseen politiikkaan. Kiitoksia. Niin, toistetakoon, että 17. päivä tammikuuta on tarkistuksen jättämisen määräaika. No niin, asia on hoidettu täten kuntoon ja valitettavasti varjoesittelijät eivät ole paikalla ja näin pääsemme seuraavaan kohtaan, nimittäin seitsemän. Takkulan maini, käsittelemä aihe, eli imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ruuat. Olkaapa hyvä. Joo, <clears throat> kiitoksia puheenjohtaja. Joo, tämä imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut ruoat ja erityiset, erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut ruokavaliovalmisteet on todellakin, mistä me lausunnon annamme ympäristövaliokunnalle ja voisi näin alkuun todeta, että kun kysymys on lausunnosta, niin olen pitäytynyt melko puhtaasti valiokunnan omassa erikoisosaamisalueessa, eli olen tarkastellut tätä ehdotusta lähinnä siis teollisuustutkimus- ja energiainnovaationäkökulmasta. Ja nämä tahot, joiden kanssa olemme puhuneet, ovat olleet kohtuullisen tyytyväisiä noin yleisesti tähän esitykseen, niin kuin itsekin. Ehdotus on, tietysti aika tekninen ja voidaan tietysti spekuloida, että mitä esimerkiksi tiettyjen teollisuuden haarojen tai valmisteiden jättäminen tämän ehdotuksen ulkopuolelle tulee sitten tarkoittamaan. Nykyinen ehdotus kattaa siis vain seuraavat erikoisruokavaliovalmisteryhmät, äidinmaidokorvikkeet ja virtusvalmisteet imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruuat sekä erityisiin lääkinnällisiin tarkoituksiin tarkoitetut ruokavalmisteet ehdotuksessa ei enää säädeltäisi erikseen laihdutukseen tarkoitetuista vähäenergisistä elintarvikkeista myös asetus gluteenille intoleranteille henkilöille, soveltuvien elintarvikkeiden koostumuksesta ja merkitsemisestä kumottaisiin. komissio ei myöskään ehdota tässä säädöksiä urheilu tai diabetestuotteille muista erikois, erityisruokavaliovalmisteista niiden koostumuksesta ja markkinoista säädeltäisiin ehdotuksen mukaan tulevaisuudessa elintarvikelainsäädännön eri horisontaalisten säädösten nojalta. <clears throat> voi sanoa näin, että, että komissio kun ehdottaa, että laidutusvalmisteista ei enää säädettäisi erikseen, niin osaltani itse näin sen kyllä toisin, että olisi tarpeellista säätää laihdutusvalmisteista sairaalloisesti lihaville tarkoitetuista erittäin niukkaenergisistä niin sanotuista VLCD laihdutusvalmisteista, jotka on tarkoitettu henkilön yksinomaiseksi ravinnoksi joskus jopa viikkojenkin ajaksi. Ja niistä olisi tar- tärkeää tarpeen antaa ehkä tarkempia vaatimuksia Samoin myöskin itse pidän asetusta gluteenille intoleranteille henkilöille soveltuvien elintarvikkeiden koostumuksesta ja merkinnöistä tärkeänä. Ja olisin valmis tarkastelemaan sitä vaihtoehtoa, että gluteenittomien tuotteiden koostumuksesta ja merkinnöistä säädeltäisiin ravitsemus- ja terveysasetusten nojalla, kuten komissio on asetusehdotuksessaan ehdottanut, mutta itse katson nyt näin ja nuo keskustelut, mitä muutamien valiokunnan jäsenten kanssa on asiasta käyty, että koska me annamme tässä asiassa nyt lausuntoa. Varsinainen päävaliokunta on ympäristövaliokunta Envi. Näin ollen me voimme lähettää tietenkin siihen suuntaan tämän tyyppistä viestiä tai tehdä muutosesityksiä, mutta lähtökohtaisesti tämä asia olisi heidän niin nostettava listalle. Niin kuin sanoin, että, että meillä ehkä enemmänkin on tämä kulma, kulma sitten niin kuin, niin kuin me, me, meidän valiokunnamme erikoisosaamisalassa. Kaiken kaikkiaan voi todeta, että, että siitä huolimatta, että esitys on melko tekninen, niin lainsäädäntö on kuitenkin vanhaa ja sitä tulee uudistaa ja tässä on niin kuin, niin kuin löytynyt hyvin yhteinen näkemys ja, ja tuota, tässä suhteessa näitä muutamia teknisiä uudistuksia, mitä tähän on tulossa, niin olla, olemme valmiita tekemään ja osaltamme sitten myöskin muutamia, muutamia Muutoksia ja tarkistuksia tähän olen tehnyt ja, ja tässähän sitten deadline lopulliselle muutokselle on ensi viikon tiistaina. Eikä tämä näin alkuun riittää tästä, tästä ja jos on jotakin ajatuksia valiokunnan jäsenillä, niin mielellään vielä kuuntelen ja otan ideoita ja esityksiä vastaan. Oikein paljon kiitoksia. Varjoesittelijänä toimiva kollega Grostet, olkapas hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Näin alkuun haluaisin todeta, että kyseessä on aihe, joka on erityisen tärkeä. Se on tärkeä, koska siinä kysymys on kuluttajien suojelusta, kysymys on innovoinneista ja elintarviketeollisuuden merkityksestä. Sehän on yksi kaikkein suurin vientiä harjoittavista toimialoista Euroopan unionista ja siitä syystä meidän täytyy edesauttaa sen toimintaa, sen tutkimusta, sen mukautumista ja elintarvikkeiden muokkaamista, kun niitä kohdistetaan tietyille kuluttajaryhmille. Onpa sitten kysymys imeväisistä, urheilijoista, gluteeni- tai laktoosiintolerantikoista tai ja tämä on erittäin tavallinen asia, tai ne, jotka pyrkivät laihduttamaan. Eli ymmärrämme hyvin, että tämä mietintö on erityisen tärkeä. Tällainen sääntely on valtavan tärkeä, Se on oleellista. Se koskee kaikkia kansalaisiamme jossain elämänvaiheessa ja siitä syystä on erityisen tärkeää, että käsittelemme tätä kysymystä. Olen ehdottomasti esittelijän kanssa, äh, siis valmistelijan kanssa samaa mieltä, edustaja Takulan kanssa samaa mieltä. Sekä valvontaviranomaisille että kuluttajille on yhä vaikeampaa erotella äh, elintarvikkeet niin, että he näkisivät, mitkä kuuluvat koko väestölle ja mitkä taas on kohdistettu tietyille väestöryhmille. Minun mielestäni siitä syystä on erityisen tärkeää säilyttää korkea kuluttajasuojan taso koska tässä on kuitenkin kysymys elintarviketurvallisuudesta ja hygieniasta. Euroopan komissio haluaa helpottaa sisämarkkinoiden toimintaa yksinkertaistamalla lainsäädäntöä ja rajoittamalla sääntelyä. Voidaan vain olla sen kanssa samaa mieltä. Mutta muistuttaisin myös ja käynyt tuossa komission puoleen, että tämä ei kuitenkaan saa olla kuluttajille haitaksi. Siitä syystä meidän täytyy löytää hyvä tasapaino näiden kahden välillä. Meillä on siis tuoteryhmiä, jotka kuuluvat vanhan direktiivin puoleen, mm, piiriin, ja ne, jotka nyt komission uudessa ehdotuksessa jäävät ehdotuksen ulkopuolelle. Ja etikötöintimerkinnät ja ainesisältö. Tässä suhteessa saattaa syntyä ongelmia, koska jos nämä tietyt kriteerit tai merkintävelvoitteet jäävät ulkopuolelle, se saattaa johtaa siihen, että kuluttajalla ei ole riittävästi tietoa. Kun puhutaan sitten vähäkalorisista elintarvikkeista, joiden tavoitteena, joita käytetään siis laihduttamistarkoituksessa, niin niiden käyttäjä on yhä enemmän ja tämän tyyppisten elintarvikkeiden käyttö hyvin usein vaatii lääketieteellistä seurantaa ja olen sitä mieltä, että meillä olisi erityinen teksti, joka koskee näitä, koska tässä saattaa joutua tilanteeseen, jossa meillä on yrityksiä, toimijoita, jotka jotkut toimivat erittäin luotettavalla tavalla, antavat kaikkea mahdollista tietoa tuotteista, joita tuovat markkinoille tälle erityiselle väestöryhmälle, mutta sitten saattaa olla tietysti muita toimijoita markkinoilla, jotka taas eivät ole näin innokkaita tiedottamaan, jotka ha- haluavat kiertää säännöksiä ja sanoa, että tämä tuote on oikein hyvä niille, jotka haluavat laittoa ja niin edelleen, ilman että sama valvonta on harjoitettu ja tiukkuutta. Siitä syystä minä sanon, että tähän täytyy kiinnittää erityistä huomiota. On PK-yrityksiä, jotka erityisesti kohdistavat toimensa näihin erittäin spesifisiin tuotteisiin, kun sitten taas on yrityksiä, jotka työskentelevät aika useammalla alalla. Olympialaisissa oli Coca-Cola, joka toi mukavan tuotteen, joka, jota mainostan kovasti. Ja sanotaan, että se tukee urheilijoiden toimia. No, hienoa, mutta ei ehkä Coca-Cola ole parhaassa asemassa nyt sitten kuitenkaan markkinoimaan urheilijalle sopivia tuotteita – Täytyy siis kiinnittää kovasti huomiota tilanteeseen ja pelkään, että jotkut tuotteet jätetään tämän sääntelyn ulkopuolelle, johtaa siihen, että syntyy epämääräisyyttä ja kuluttaja ei ymmärrä, missä mennään. Ja lisäksi syntyy epätervettä kilpailua alalla toimijoiden välillä. Lisäksi täytyy kiinnittää erityisesti huomiota gluteenittomiin elintarvikkeisiin. Niistähän jo valmistelija puhuikin, sillä tässä kysymys on ihmistä, joilla on sairaus, jotka eivät kerta kaikkiaan voi syödä gluteiinia. Meidän täytyy olla tästä erittäin huolissamme, sillä, sillä jos heille sopivat erityistuotteet eivät ole heille sopivia kuitenkaan, sillä voi olla todellisia terveysvaikutuksia. Ja lopuksi sitten näistä ö, äidinmaidon korvikkeista. Ja sitten ne, niistä on säännelty yksivuotiaaksi asti, mutta ikähaarukassa 1-3 vuotta ei ole mitään. 1-3-vuotiaallakin on tarvetta tulla suojeluksi. Voi olla vaikka ympäristömyrkkyjä näissä tuotteissa, torjunta-aineita. Miksi ihmeessä tässä nyt rajoitetaan tätä niin, että kiinnittää huomiota imeväisiin yksi, alle yksivuotiaisiin, mutta kun yksi vuotta on täytetty, niin sen jälkeen ei sitten suojella lasta ollenkaan. Minä haluaisin, että tässä kohdin sisällytettäisiin kaikki maitopohjaiset tuotteet, jotka on tarkoitettu alle kolmevuotiaille, sillä tässä suhteessa minun mielestäni se on myös tärkeää. Tämänhetkinen tilanne sitten ehdotus, jossa nämä maitotuotteet jätetään ulkopuolelle, minun mielestäni se on suuri ö, vaara. Emmekä saa mennä siihen suuntaan. Ja haluan, että komissio kiinnittää huomiota tähän asiaan. No sitten urheilutuotteista puhuinkin jo. Johdatusokapat 3 ja 29, kun puhutaan innovoinnista elintarvikesektorilla. Minun mielestäni meidän täytyy mahdollistaa se, että erityisruokavalioihin tarkoitetut tuotteet jotka ovat seurausta tieteellisestä tutkimustyöstä saadaan markkinoille nopeasti. Olen tässä samaa mieltä. Lisäksi täytyy vahvistaa riippumatonta tieteellistä tutkimusta, jotta nämä elintarvikkeet sopivat parhaiten niille kohdistetun väestön tarpeisiin. IT-valiokunnan täytyy myöskin painottaa tätä asiaa. Meidän täytyy lisätä oikeudellista toimintavarmuutta jotta voidaan suojata heikommassa asemassa olevia väestön osia. Se on tämä meidän lausuntomme merkitys ja toivon, että se voi vahvistaa tuota mietintöä, jota sitten ympäristövaliokunta perusteellisesti käsittelee. Kiitoksia. Kollega Kiitos. Ja seuraavana varjoesittelijänä toiminut Correa de Campos. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää herra Takkulaa ja sanoisin, että yleisellä tasolla voin ymmärtää komission ehdotuksen, mutta joitakin epäilyksen aiheita on. Olen esittelijän kanssa samaa mieltä joistakin näistä epäilyksen aiheista ja mielestäni tarvitsemme aikaa selvittää sitten joitakin muita. Erityisesti gluteiini, vapaat elintarvikkeet, niistä haluaisin enemmän tietoa. Tämä on hyödyllinen ehdotus, se on tarpeellinen ehdotus, kun otetaan huomioon muutokset elintarvikemarkkinoilla. On ollut sääntelypuitteissa muutoksia, ad hoc interventioita on ja tietysti eri tulkintoja jäsenvaltioissa. Eli on hyvä asia. Jos meillä voi olla tietyt elintarvikekategoriat, joita käsitellään yhdenmukaisella harmonisoidulla tavalla. Tietysti tässä katsotaan nyt erityisruokavaliota ja erityiselintarvikkeet, se auttaisi koko toimialaa ja pk-yrityksiä erityisesti. Tämä yksinkertaistaminen tietysti sen pitää taata ainakin sama suojan taso joka nytkin on. Puhutaan tietyistä väestön osista ja heidän asemansa ei pidä asettaa vaaranalaiseksi. Ja tätä ei pitäisi kadottaa näköistä, vaikka yritetäänkin saada säätelypuitteita yksinkertaisemmiksi toimialalle. Gluteinivapaistelin tarvikkeesta on argumentti, johon täytyy saada valaistusta. Neljäkymmentäyksi kautta 2009 voimassa tällä hetkellä niille, se sitten kumottaisiin ja se voisi olla sitten ongelmallinen väliaika tässä, ennen kuin seuraava asetus tulee voimaan. Komission ehdotus käsittelee terveyteen liittyviä ruokalisia, ravintolisia, gluteinivapaassa ruokavaliossa tässä voisi olla ongelmia. Kaksi kysymystä komissiolle. Voiko komissio selventää että kun tämä muutos, jota se nyt ehdottaa, tarkoittaako se lisäkustannuksia pk-yrityksille, jotka yrittävät toimia elintarvikemarkkinoilla, voiko sieltä tulla negatiivisia vaikutuksia kuluttajille? Ja toiseksi, jos on kansalaisia, joilla on näitä ongelmia, jotka tarvitsevat esimerkiksi gluteenittomia ruokia, saavatko he sen mukaisen suojelun? koska he ovat varanlaisessa asemassa olevia kansalaisia. Siis, koska kysyn näitä kysymyksiä, niin minulla on huolenaiheita, kuten esittelijälläkin. Nämä huolenaiheet täytyy selventää. Kiitoksia. Seuraan edustaja Tuja. Devo dire ai miei colleghi di ogni parte politica. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin todeta, että minulle sopii tämä lähestymistapa. Me vain haluamme selvittää, voidaanko siirtyä yhdenmukaiseen, kustannustehokkaampaan lähestymistapaan. No, joka tapauksessa me kannattaisimme sitä, mutta kysymyksenä mielessä on se, että voivatko ne vaikuttaa muillakin saroilla eri tavalla. Mehän tiedämme, mitä sisämarkkina-asioista vastaavat kollegat toteaisivat. He toteavat, että erityisen innovoivat yritykset ovat erittäin tärkeitä sisämarkkinoiden näkökulmasta katsottuna, mutta me emme saa missään nimessä unohtaa sitä, että me tarvitsemme myöskin tiettyä suojaa nauttivia tyytyväisiä kansalaisia. En kysy tässä nyt ainoastaan komissiolta, vaan kaikilta läsnä olevilta, että onko tämä yksinkertaistaminen paikallaan. Jos vuoden 2007 asetus kumotaan ja vuoden 2006 teksti otetaan uudestaan käyttöön. Eikö tämä ole askel väärään suuntaan, jos ajatellaan haavoittuvammassa asemassa olevat ryhmät, eli imeväiset ja lapset ja sellaiset henkilöt, jotka kaipaavat erityisruokavaliota. Mutta muut ryhmät eivät saa tällaista tiettyä suojaa. Eli ryhmät, jotka kaipaavat erityisruokavaliota, koska vain ainoastaan sitä kautta he voivat välttyä erinäisiltä sairauskohtauksilta. Eli vain ainoastaan toimivan ruokavalion kautta he voivat välttyä ikään kuin sairauskohtauksilta. Miten voimme varmistaa, että riskit pienenevisivät? On tietenkin hienoa, jos me haluamme valistaa kansalaisia. Silloin kansalaiset voivat elää terveellisemmin, mutta kyse ei ole vain ainoastaan terveellisemmistä elintavoista, vaan myöskin siitä, että tiettyjä sairauksia voidaan välttyä välttämällä tiettyjä elintarvikkeita. Eli pitäisikö nämä ryhmät sitten poistaa tästä lähestymistavasta vai voitaisiinko he ottaa jollakin tavalla huomioon? On tietenkin selvää, että uusia elintarvikkeita tulee markkinoille, tuon tuosta myöskin liikalihavuuden vastaisessa taistelussa, mutta meidän täytyy varmistaa, ettei kansalaisia ikään kuin harhauteta. Me tarvitsemme selkeitä, ei harhaan johtavaa mainontaa. Ja me tarvitsemme myöskin tieteellistä faktaa ja myöskin yksityiskohtaisempia tutkimuksia. Jos me haluamme varmistaa turvallisia turvallisten elintarvikkeiden olemassaolo, niin sitä kautta me varmistamme myöskin, että mm, tiede ja tutkimus tehostuu. Ja lisäksi yritykset saavat lisää informaatiota ja sitä kautta yritykset voivat innovoida ja näin myöskin eurooppalaiset yritykset voivat olla johtoasemassa tuotettaessa sellaisia elintarvikkeita, jotka ovat turvallisia ja toimivia. Tästä on siis hyötyä loppupelissä myöskin kansantalouksille. Tiettyjen sairauksien osalta nämä vanhat määräykset ovat huonompia kuin nämä nykyiset, ainakin tiettyjen Äh, sairauksien osalta ja me toivoisimme, että tilanne muuttuisi päinvastaiseksi, eli että pääsisimme koko ajan parempaan suuntaan. Ja minä uskon, että me voimme löytää ratkaisuja muotoilemaan sellaisia tarkistuksia, jotka toimivat. Tietenkin minäkin puolan yksinkertaistamisen periaatetta ja valistustoimintaa, mutta kyllä kollega Grostet oli oikeassa sanoessaan, että laatutasoa pitää pyrkiä jatkuvasti nostamaan. Me emme voi lähteä vesittämään jo saavutettuja tuloksia. Meidän täytyy myöskin tukea innovointia ja samalla myöskin yhteiskunnan tarpeita ja kuluttajien tarpeita. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Weber. <clears throat> Niin, aion ottaa kantaa yhteen kysymykseen, vain yhteen, johon ovat puuttuneet ja muutkin kollegat. Minusta kuitenkin sitä kannattaa painottaa. Haluaisin kiinnittää huomionne niihin ongelmiin, joita saattaa syntyä siitä, että muokataan ilman gluteenia olevia elintarvikkeiden jakelua. Gluteenintoleranssi on erittäin tavallista ja se vaikuttaa noin yhteen prosenttiin väestöstä gluteeniallergian uhrien määrä on jatkuvassa nousussa. Ja tuon sairauden diagnostiikka on usein hyvin vaikeaa. Tämänhetkinen ainoa hoito, ainoa mahdollinen hoito sairastuneille on se, että seurataan tiukasti sellaista ruokavalio, joka ei sisällä gluteenia. Kaikki poikkeamat tästä ruokavaliosta voivat aiheuttaa suolistosyöpää tai muita autoimmuunisairauksia. Ja ehdotus, joka meille on tehty, varsinkin se kohta, joka koskee niitä elintarvikkeita, joita käytetään erityisiin lääketieteellisen tarkoituksen, jos se hyväksytään sellaisena kuin komissio sitä on ehdottanut, niin se saattaa muuttaa gluteenittomien tuotteiden merkintöjä ja tehdä vaikeammaksi kuluttajille ymmärtää tuotteiden sisältöä. Jotkut maat, kuten Saksa, Italia, Itävalta ja muutama muukin, ovat nyt jo vastustaneet tätä muutosta, jossa vaarana on se, että potilaat joutuvat kärsimään ja joutuvat kärsimään siis haitallista seurauksista terveydelleen. Aion itsekin pohtia tarkistuksia, joiden avulla voitaisiin saada riittävän nä- näkyvyys näille gluteinittomille tuotteille, jotka ovat välttämättömiä, jotta voitaisiin estää näiden useiden äh, potilaiden äh, lisäsairastuminen. Danke sehr. Paljon kiitoksia. Haluaako komission puolelta joku sanoa vielä jotain? Olkopa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Yes, of course, I think there... Tietysti komissiollehan tuli kysymyksiä, niihin haluaisin vastata. Ensinnäkin haluaisin kuitenkin kiittää esittelijää mietinnöstä. Se, että siellä tunnustetaan komission pyrkimykset on tyytyväisyyttä aiheuttava asia. Haluan myös kiittää puheenvuoron pitäneitä jäseniä ja haluaisin ehkä yrittää myöskin vastata joihinkin huolenaiheisiin, joihinkin pelkoihin, tiettyihin peloista tiettyihin aukkoihin tässä ehdotuksessa. Nämä pelot, joista kuultiin tänään, johtuvat ehkä tiedosta, jota on saatu yhdeltä osapuolelta, joilla intressejä on muut intressiosapuolet, kuten kuluttajat, ovat kuitenkin täysin tämän ehdotuksen takana. Tämä on mielestäni merkittävää, koska he ovat analysoineet sitä syvällisesti. Siis kuluttajat. Siis eurooppalainen kuluttajaliitto Belk, joka on tämä sateenvarjojärjestö kuluttajille, jotka edustavat kuluttajien intressiä Euroopan unionin tasolla. on ollut se, on annettu ymmärtää, että mentä, otettaisiin taka-askeleita säännöissä. Näin ei ole, koska ehdotus on enemmänkin tulosta lainsäädännön kehitystyöstä horisontaalisimmilla alueilla, kuten ravintolisälainsäädäntö, vitamiini- ja kivennäisaine lisää lainsäädännöstä enemmän kuin mitään muuta. Sitten terveysväittämä äh, sääntely, siitä oli suuri keskustelu parlamentissa. Ja sitten viimeisimpänä, kun hyväksyttiin asetus äh, elintarviketiedosta kuluttajille. No alettaakseni siitä, mikä oli eniten huolena, ne gluteenittomat tuotteet. En tiedä, että mistä tämä ajatus tulee, että säännökset heikkenisivät kansalaisten suojelussa, että kansalaisten suoja heikkenisi. Voin varmistaa valiokunnan jäsenille, että näin ei ole. Samaan tapaan ei tule myöskään lisäkustannuksia tästä kuluttajille. Se, mikä tällä hetkellä on asetuksessa gluteenittomista tuotteista. Ainoa asia, joka siellä on, on merkintävaatimukset siitä, että milloin tämä lausuma on tai että on hyvin vähän gluteiinia, milloin sitä voi käyttää. Ja voin vakuuttaa teille, että se mitä komissio ehdottaa on se, että otetaan juuri sama sanamuoto säännöksistä, jotka ovat siellä jo olemassa. Ja siirretään ne. No alun perin ehdotimme ehdotuksessa sitä, että tämä pitäisi tehdä terveysväittämä asetuksessa. Sen jälkeen kuitenkin hyväksytty asetus, joka koskee elintarviketietoja kuluttajille, siellä on parempi paikka tehdä tämä. Voin vakuuttaa teille, että mikään ei muutu kuluttajan suojassa mikään ei muutu kustannuksissa toimijoille. Rova Grostet painotti kovasti keskustelua laihdutustuotteista. 2006 hyväksyttiin terveysväittämäasetus, jossa sanottiin, että väitteet, jotka koskevat laihduttavia ominaisuuksia. Elintarvikkeissa oli hyväksyttävissä elintarvikkeille ylipäätänsä, ja sitä täytyy, ja sen vuoksi sen kanssa täytyy tulla toimeen, ja myös sen kanssa, että tällaisia väittämiä on esitetty komissiolle. Ne arvioitiin. Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto ne arvioi, joten turvallisuus on olemassa ja voin vakuuttaa teille myös sen, että ehdot väitteiden käyttämiselle ovat ihan samat kuin mitä ne ovat nytkin olemassa olevassa direktiivissä. Eli 96 98 6. Eli positiivinen äänestys luettelolle väitteissä ja tällainen luettelo koskee myös aterian korvikkeet. Muut valiokunnat, myöskin neuvosto, sielläkin on kuultu huolenaiheita tuotteista, joita markkinoidaan sellaisina, että ne korvaavat koko päivän ruokavalion. Siis ei mikään äh, välipala tai joku patukka, jonka pitäisi korvata ateria, vaan ne ovat tuotteita, jotka korvaavat koko päivän ruoan. Ja niiden joukossa on myös sellaisia tuotteita, jo, joiden kalorisisältö on hyvin alhainen, 400 ja 800 kilokalorin välillä. Joten ymmärrämme ja ymmärrämme sekä jäsenvaltiota että parlamenttia, että näissä tuotteissa saattaa olla huolenaiheita. Ja komissio on valmis keskustelemaan ehkäpä joistain muutoksista ehdotuksensa koskien juuri näitä nimenomaisia tuotteita. Kuitenkin emme ole sitä mieltä, että urheiluelintarvikkeet ovat samanlaisia tuotteita kuin nämä. Urheiluihmiset eivät ole haavoittumassa asemassa olevia, ja kokemus on osoittanut, että kaikkien näiden vuosien aikana, kun on ollut mahdollisuus parantaa säännöksiä urheiluelintarvikkeissa ja erityiskategorioissa, emme pystyneet sitä tekemään, koska joko tieteellinen näyttö muuttui koko ajan ja sen vuoksi pelko siitä, että pysäytetään innovaatiot, oli niin suuri, että toimijat itsekään, suurin osa heistä, eivät halunneet mitään erityistä normia tästä. Ja lisäisin myös, että äskettäisessä viimeisimmässä luettelossa väitteistä, jotka ovat saaneet positiivisen lausunnon pysyvältä komitealta, ja joka jota tekin tarkastelette nyt hyvin pian, on kaksi tai kolme ravintoväittämää, jotka koskevat urheiluelintarvikkeita. Joten ehdotuksemme on toimiva ja tämä osoittaa sen. Listen, Mrs. Grosted, to what you say. However... Purukumeista olemme valmiita kuuntelemaan, mitä sanoitte. Täytyy kuitenkin reagoida siihen, että sanotte, että Tarvitsemme näitä äidinmaiden korvikkeet ja vierotusvalmisten, niitä tarvitaan. Tämä on maitoteollisuuden asia, koska jos heille sanotaan, että heidän tuotteensa, koska torjunta sisältö ei ole asianmukainen 1-3-vuotiaille lapsille – niin sitten tämä meijeriteollisuus kapinoisi. Joten täytyy olla huolellisia siinä, että mitä argumentteja käytetään. Ja sen lisäksi olemme harkitsemaan näitä innovaatioon liittyviä asioita ja olemme sen puolesta, että helpotetaan innovointia – sitten riippumaton arviointi. Minulla on uskoa siihen, että Euroopan elintarviketurvallisuusviraston arviointi on riippumaton, sen vuoksi en epäile, ettekö näin olisi. Aikani on lopussa, ymmärrän näin, joten tähän, tähän päätän esityksen. Kiitos. Frau Grostet wollte noch einmal. Kollegin Grostet Edustaja Grostet. Monsieur le Président, je vous remercie de me... Niin, kiitoksia hyvä puheenjohtaja, että sain vielä uudelleen puheenvuoron, pyrin puhumaan nopeasti, mutta minä en voi olla samaa mieltä siitä, mitä eh, tässä komission edustaja sanoi. Ihan vain yksinkertaisesti siitä syystä, että kyllä, säännökset ovat sellaiset, jotka minä tunnen hy- hyvin, minä olen niitä työstänyt. Säännökset, jotka koskevat kuluttajille antavaa, annettavaa tietoa, tunnen hyvin, mutta valitettavasti ne eivät ole voimassa vielä sillä hän äh, äänestettiin vasta äskettäin. Eli tällä hetkellä se ei vielä ole voimassa. Ja meillä ei ole siis olemassa mahdollisia oikeusturvakeinoja käytettävissämme, koska tämä säännöstö ei ole voimassa, jotta voitaisiin suojella kuluttajia. Ja suojella samalla myös elintarviketeollisuutta, joka tarvitsee tiukat puitteistot, jotta se tietää, miten toimia. Minä en voi hyväksyä tätä juuri siitä, siitä syystä. Me pyydämme teitä integroimaan tähän ehdotukseenne imeväisille lapsille tarkoitetut maitotuotteet yhdestä kolmeen vuoteen. Mehän tiedämme ihan hyvin, että yhdestä kolmeen vuotiaat ovat paljon haurampia ja tarvitsevat säännöstöä, jotta esimerkiksi näissä maitotuotteissa ei ole mitään torjuntajäämiä, torjuntajäämiä. Meidän täytyy ehdottomasti suojella tämänikäisiä lapsia. Sama koskee myös gluteeniallergikkoja tai laktoosiintolerantikkoja. Meidän täytyy olla tietyt säännöt ja elintarviketeollisuuskin tarvitsee ihan tarkkaa tietoa siitä, mitä sen pitää tehdä. Eli säännöstö näistä asioista, kuluttajille annettava tieto, se ei ole vielä riittävää. Meillä täytyy olla paljon enemmän mahdollisuuksia toimia. Me emme voi kuitenkaan hyväksyä sitä, että tässä nyt ollaan liian tällaisia, mitä se nyt sanottaisiin, leväperäisiä suhteessa tiettyihin väestöryhmiin, jotka tarvitsevat erityissäännöksiä. Kiitoksia. Esittelijä, edustaja Takkula, haluatko sanoa vielä jotain? Olkapa hyvä. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Oikeastaan mitä tässä Rauha Crosette sanoi lopuksi, niin hyvin pitkälle yhdyn siihen, mutta niin kuin tuossa omassa puheenvuorossani sanoin, että kun me olemme kuitenkin valiokuntana lausunnon antaja ja varsinainen valiokunta on ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta, niin, niin jotenkin siellä pitäisi tehdä nämä, nämä rajaukset ja määritykset niin kuin, niin kuin selvemmin. Kysymys on todellakin siitä, että me tarvitsemme hyvää kuluttajansuojaa ja, ja ihmisillä pitää olla tie, varma tieto siitä, mitä tuotteet sisältää. Ja tässä on noussut esille tämä gluteenikysymys. Se on tosiaan iso, iso asia ja on totta, että niin kuin komissio edustaja tuossa sanoi, että tässä Fredrik Riesingin mietinnössä sanotaan, että että gluteenia ja laktoosia koskevista asioista päätetään uudessa asetuksessa tai niistä on olemassa tämä asetus 1169 kautta 2011, mutta, mutta että jollakin tavalla olisi ehkä paikallaan, että nämä kaikki olisivat yhdessä ja samassa ja hyvin selvästi, selvästi sitten niin kuin myöskin laitettuna, e, e, jotta, jotta tosiaankin kuluttajat sitten aina tietäisivät, mitä tuotteet sisältävät. Sitten se, mikä on meidän valiokunnan kannalta todella tärkeää, on tämä se tutkimus, mitä tehdään ja näiden tuotteiden kohdalla, että sen tutkimuksen oikeellisuuden todistaminen, että se on puolueetonta oikeellista, aivan niin kuin on noussut esille tässä keskustelussakin, että ei voi olla, että joku tuottaja väittää jotakin, mikä ei pidä paikkaansa, vaan ne pitää pystyä sitten osoittamaan todeksi ja tässä suhteessa toimia tarvitaan, koska on erilaisia, erilaisia villejä toimijoita, jotka väittävät tuotteilla äh, saatavan mitä erilaisimpia hyötyjä ja kuitenkin puolueiden tutkimusten osoittaa, että ne, ne, eivät pidä paikkaansa ja tässä suhteessa tämä kuluttajaturvan puoli on tärkeä. Niin, arvoisa puheenjohtaja, tässä oikeastaan pääpiirteissään tämä oli hyvä, hyvä keskustelu ja niin kuin sanoin, että meidän on mietittävä sitä, että mitä lausuntoa me laitamme ja meillä on aikaa tietenkin täältä tässä vielä ensi tiistaihin asti sitten tehdä esityksiä varsinaiselle mietinnön antavalle valiokunnalle, mutta niin kuin, niin kuin totesin, että omassa tässä esityksessäni olen kuitenkin pyrkinyt pitäytymään enemmän juuri tähän valiokuntamme erikoisosaamisalueeseen. Bedanke mich herzlich. 17. Januar. Ja. Oikein paljon kiitoksia. 17. päivä tammikuuta asti tarkistuksia voi jättää. Näin olemme käsitelleet tämän esityslistan kohdan. Sitten vielä seuraavaan kohtaan ja muistutaisin, että 23., 24. ja 25. päivä tammikuuta järjestetään seuraavat kokouksemme. 23. päivä tammikuuta myöskin valitaan valiokunnan puheenjohtaja. Ei siis Strasbourgissa, vaan 23. päivä järjestettävässä seuraavassa varsinaisessa kokouksessamme. Oikein paljon kiitoksia ja monnea menestystä seuraavissa töissänne.